Hyvää päivää, hyvää päivää, rouva Jörgeva. Tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin kehitysyhteistyövaliokuntaan. Aloitamme kokouksen. Se on rouva Gorgievan kuulemistilaisuus. Aiomme arvioida hänen sopivuuttaan komission jäseneksi, joka olisi vastuussa kansainvälisestä yhteistyöstä, humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta. Tämä salkku on hänelle Barroson äh, kaavailema. Muistutan teitä vielä siitä, että työjärjestyksen 17 liitteen mukaisesti parlamentti arvioi komission jäsenehdokkaiden sopivuuden ajatellen heidän yleispätevyyttään, heidän eurooppalaista sitoumustaan ja henkilökohtaista riippumattomuuttaan. Parlamentti arvioi myöskin heidän tuntemuksensa erityisalalla ja viestintäkykynsä. Myös papereissanne teillä on tarjolla kyselylomake ja kirjalliset vastaukset on jaettu. Aion käydä lyhyesti tämän kuulemistilaisuuden vaiheet. Aluksi lyhyet puheenvuorot puheenjohtajilta poliittisista ryhmistä koskien humanitaarista apua ja kriisinhallintaa. Sen jälkeen komission jäsenehdokas antaa oman johdantopuheenvuoronsa. Eh, eh, se on alle 10 minuuttia. Sen jälkeen eh, tulee keskustelu ja meillä on siinä jokaisesta poliittisesta ryhmästä edustajia. Kaksi tuntia 45 minuuttia kestävät nämä keskustelun kyselyvaiheet. Sen jälkeen käydään pingismuodossa kolme ja puoli minuuttia kerrallaan keskustelu ja siinä 45 sekuntia jokaiselle keskustelulle tai kysymykselle, 1 minuutti 45 sekuntia komissaarin vastaukseen ja 30 sekuntia seurantakysymykseen. kysymykseen. Sen jälkeen 30 sekuntia loppupuheenvuoroon. Haluan vielä muistuttaa siitä, että puheajat ovat 45 minuuttia korkeintaan tässä vaiheessa. On parempi, jos kysymykset ovat hyvin lyhyitä ja jos halutaan esittää jatkokysymyksiä, niiden pitää olla todellakin aiheesta, josta kysyttiin alun perin. Minä itse puheenjohtajana en hyväksy sellaisia kysymyksiä, jatkokysymyksiä, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia. Meillä on myös kaksi lyhyttä eh, niin sanottua catch the eye-keskustelua. Eh, ja eh, siinä keskustellaan sellaisista aiheista, jotka koordinaattorit katsovat meidän valiokunnassamme tärkeiksi. Niinpä jäsenet voivat esittää 15-20 sekuntia kestäviä kysymyksiä ja pyydän myös komissaariehdokasta puhumaan lyhyesti tässä. Ja tässä me olemme hyvin sitoutuneita siihen, että mm, pitäydymme näissä aiheissa ja sen jälkeen komission jäsen kehittelee ja täsmentää tiettyjä kysymyksiä, joihin ei olla vastattu aikaisemmin vielä ja ne otetaan esille, eh, ne ottavat esille jossakin vaiheessa ryhmien eh, edustajat. Minä haluan eh, tässä vaiheessa vielä sanoa, että olemme kutsuneet tänne myös ympäristövaliokunnan ja ulkoasianvaliokunnan osallistumaan kuulemistilaisuuteen. Tervetuloa heille. Kaikki ne puhujat voivat puhua omaa kieltänsä. Tulkkaus on kaikille kielille. Haluan, että puhujat ottavat huomioon myös sen, että puheenvuorot tulkataan ja pyydän, ettei puhuta liian nopeasti. Haluan muistuttaa vielä, että tämä lähetys menee suorana webstreamingiin. streamingiin ja internetsivuille ja myös nauhoitetut videot ovat käytössänne myöhemmin. Niinpä aloitamme kuulemistilaisuuden siitä, että EPP-ryhmä Kasmarek pitää puheenvuoronsa ensin. Pani komisarz, szanowni państwo. Hyvä puheenjohtaja, arvoisa rouva komission jäsenehdokas, hyvät naiset ja herrat, ollaan todellakin mielissämme siitä, <clears throat> että me saamme nyt keskustella äh, kanssa näistä meille tärkeistä asioista. Lissabonin sopimuksessa humanitaarinen apu tunnustettiin ensimmäisen kerran osaksi äh, yhteisöpolitiikkaa ja nyt meillä on ensimmäisen kerran sitten komissaarikin, joka on vastuussa nimenomaan tästä toimialasta. Ja se on tämä selkeä signaali sekä EUlta että Barosolta siitä, että me suhtaudumme humanitaariseen apuun vakavissamme eh, kansainvälisellä eh, näyttämöllä. Tämä on askel oikeaan suuntaan. EUhan onkin yksi eh, humanitaarisen avun tärkeimmistä anta lahjoittajamaista Euroopassa. Ja se perustuu kohesioon, täydentävyyteen ja johdonmukaisuuteen. <clears throat> Siinä on myöskin tarkoitus vastata uusiin maailmanlaajuisiin humanitaarisen avun haasteisiin, jotka ovatkin hyvin monipolviset, kuten juuri olemme Haitin tapauksessa voineet todeta mutta yksi tärkeimmistä haasteista on neutraali, tehokas avun perille toimittaminen tilanne on aika synkkä kuitenkin ja usein kuulemme puhuttavan traagisista olosuhteista e, e, ja aputyöntekijöiden traagista kuolemista. Tämä trendikin on saatava aisoihin. Berman. Seuraavaksi herra Berman S- ja D-ryhmästä. Madam Commissioner Designate, humanitarian... Komission jäsen humanitaarinen apu on jatkuvaa taistelua siinä ovat voittajat, voimakkaat omien etujensa kanssa ja paljon naisia, lapsia, miehiä, jotka ovat paljon vähemmän voimakkaita. Ensinnäkin tulevat lapset, jotka ovat uhreina nykypäivän konflikteissa. Siinä halutaan myös tuoda apua niille, jotka kärsivät ja siinä on vaarana, että humanitaariset äh, tuotteet saattavat aiheuttaa lisää ongelmia ja taistelua. Teidän pitäisi olla päättäväinen, kun halutaan täyttää Euroopan velvollisuus. Joskus pitää äh, pakottaa myös niin, että noudatetaan humanitaarisia periaatteita. Haitissa tilanne on hyvin erilainen kuin ihmisen aiheuttaman eh, katastrofin jälkeen, aivan tsunamin jälkeen. Eh, ihmiset näidenkin katastrofien jälkeen voivat hyökätä toistensa kimppuun. Millä keinoin eh, mm, halutaan tähän puuttua? Burman, Burman tulvat esimerkiksi osoittivat, millaiset rajat meillä ovat edessämme. Euroopalle jokainen ihminen ansaitsee kunnollisen tulevaisuuden. Me haluaisimme kuulla teidän näkemyksiämme niistä ongelmista, joita humanitaarisella avulla on edessään. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Görens Alderyhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Te eh, vastaatte samaan aikaan kuin kansainvälinen yhteisö Haitin tilanteeseen. Eh, meillä on äskettäistä kokemusta. Se osoittaa meille, että että komissaarilla, komissaarilla on hyvin vähän aikaa valmistella vastauksia näihin kysymyksiin, jotka ovat hyvin monimuotoisia, esimerkiksi humanitaarisen, humanitaarisen avun kysymykset. Teillä on 27 jäsenvaltiota vastapuolena. Komissiossa on kaksi muuta komissaaria, jotka ovat suoraan tai epäsuoraan samoilla aloilla kuin tekin. Ja neljänneksi myös vähemmän näkyvät asiat, unohdetut, suuret unohdetut ovat teidän alaanne myöskin Tällaisia unohdettuja on esimerkiksi konfliktejen uhreja. Ja lopuksi teillä on edessänne eh, parlamentti. Eh, se haluaa keskustella kanssanne ja se haluaa eh, täytäntöönpanna Lissabonin sopimuksen, joka antaa meille myös koordinaatiovelvollisuuden humanitaarisen avun kysymyksissä. Se on meille suuri haaste. La parole est à Catherine. Seuraavaksi eh, vihreiden Katrin Gress. Ähm. Kiitoksia eh, Rova Gorjeva eh, teidän sitoumuksenne, kirjalliset vastauksenne ovat tulleet meille Yksi ryhmämme prioriteetteja ovat ne vastaukset, joita voidaan antaa ilmastonmuutokseen ja katastrofeihin. Kaikki katastrofit eivät liity ilmastonmuutoksiin, kuten Haitilla esimerkiksi. Esimerkiksi kuivuus, epäsuorat vaikutukset ja hirmumyrskyt, joita on yhä enemmän. Me tiedämme, että humanitaarinen apu liittyy muihin politiikan aloihin, kun katsotaan riskin hallintaa. Ja kysymykseni on seuraava. Mitä te konkreettisesti ehdottaisitte, kun halutaan estää eh, ilmastonmuutoksen aiheuttamat eh, katastrofit ja minkälaisia muutoksia suhteessa kollegoihin te haluaisitte ehdottaa? Eh, meidän ryhmämme on huolestunut uudesta järjestelystä ja salkkujaosta ajatellen näitä kysymyksiä. La parole est à monsieur. Seuraavaksi edustaja Deva EKR-ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komission jäsenen ehdokas. Eh, teillä on paljon kokemusta muassanne tähän eh, kuulemistilaisuuteen eh, tullessani. tullessanne. <clears throat> Humanitaarinen apu tietysti seuraa humanitaarista väliintuloa ja, sitä reak- ja tämä suojelun reaktio on yksi tärkein mitä meillä on ihmisinä tehtävänä. <clears throat> Aiemmin sitä pidettiin puuttumisena kansalliseen itsemääräämisoikeuteen, mutta viime aikoina tällainen katastrofin reagointi on pelkemminkin vahvistanut, voidaan nähdä itsemääräämisoikeuden vahvistamisena. Oletteko yhtä mieltä kanssani siitä, että meidän pitäisi puuttua esimerkiksi Darfurin kaltaisiin Äh, katastrofialueisiin niin, että pystyisimme äh, auttamaan näitä, näitä maita rakentamaan itse voimavaroja voidaksensa omin, omin neuvoin huolehtimaan tilanteesta, joista niiden tulisi hoitaa, jotka niiden tulisi hoitaa, mutta joihin emme tällä hetkellä pysty. Minäkään <clears throat> niin uskon siihen, että Euroopan unionilla on merkittävä rooli tässä esitettävänä, koska se on äh, epäpoliittinen toimi ja siinähän pitää pitää äh, mielessä äh, ihmisten elämän ja hengen turvaaminen, pelastaminen ja uusien miljoonien työpaikkojen turvaaminen ja luomaan olosuhteet ihmisille, että he voivat sitten kehittää paremman elämän itselleen. Haluaisin teidän näkemyksenne näistä äh, asioista kuulla. Ja sitten QE-ryhmän kävi Simer. Um, Vasemmiston puolesta niin istun täällä haluaisin tuoda omat odotukseni esiin komission salkun johdosta. Eli tämä humanitaarisen avun ja kriisin hallinnan asia liittyy hyvin pitkälti yhteen koherentin kehitysavun antamisen kanssa. Ja esimerkiksi mitä tulee ennaltaehkäisevän katastrofin suojaan. Ja siksi haluaisin teidän näkemyksenne siitä, miten tämä liittyy esimerkiksi siihen, että EU perustaisi oman hätäapurahaston niin, että katastrofin läpikäyneet maat voivat pyytää varoja, joita ei tällä hetkellä ja tämänhetkisen kriteerin perusteen, perusteen voida antaa? Ja kuinka tulee to, toimimaan sen hyväksi, että julkiseen infrastruktuuriin ja muuhun julkiseen tähän voidaan investoida. Esimerkiksi vesifasiliteetti EUn ja AKTn välillä, joka on jo luotu. Kuinka sitä voidaan laajentaa muihin maihin niin, että saadaan yleisemmin varoja vesihuoltoon. La Seuraavaksi edustaja Mario Borgesio, EDF. Le- Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen ehdokas vastauksissaan tässä lomakkeessa parlamentille ei oikeastaan vastannut eräisen kysymykseen, johon oletettaisiin saatavan vastaus. Mitä mieltä olette Euroopan unionin toimista heti Haitin katastrofin jälkeisinä päivinä ja viikkoina? Kesti jopa muutamia viikkoja, että mitään ei saatu aikaan näimme, kuinka sinne kyllä toimitettiin massiivisesti apua, mutta koordinaatio petti. Eli hallitukset ja monet tahot lähtivät liikkeelle, mutta eivät halu, halutulla tavalla. Eli kysynpä vain, mitä hyötyä on taivaalta heitetyistä apupaketeista, jos mitään logiikkaa ei käytetä ja koordinaatiota tässä heikot kärsivät jälleen. Ja mitä erityisesti haluatte sanoa meille eräistä asioista, er- esimerkiksi siitä, että onko teistä välttämätöntä saada kustannuksiin lisää avoimuutta sen suhteen, ketkä siellä toimivat. Esimerkiksi Haitissa kansalaisjärjestöt, ne esimerkiksi osoittavat ja näyttävät omia logojaan kaikelle maailmalle. Aika loppu kesken. Eh, dell'aiuto umanitario. Grazie. Entä sitten sotilaallisen avun käyttö humanitaarisissa kriiseissä? Eh, seuraavaksi eh, komission jäsen ehdokas oma johdantopuheenvuoronsa korkeintaan 10 minuuttia. Madame President. Arvoisa rouva puheenjohtaja, arvoisa pysyvä esittelijä, kun kunnioitettavat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on ilo ja kunnia ja tuo oikeus saada olla täällä kanssanne komission jäsenehdokkaana koskien humanitaarisen avun, kansainvälisen yhteistyön ja kriisin hallinnan salkkua. Tämä on vastuullinen työ. Tämä on tärkein komission salkku niille, jotka ovat hädässä Euroopassa. Tämän, tätä perustan, tämän salkun myötä, komission postin myötä, unioni tunnustaa pahenteisen trendin, eli että luonnon ja ihmisen aiheuttavia katastrofeja esiintyy yhä tiheämmin. Se on oikea askel humanitaarisen avun ja kansalaisyhteiskunnan reaktion vahvistamiseksi, ne ovat käsi kädessä kulkeva tapaus, tapahtuma. Ja yli 90 prosenttia meidän kansalaisistamme ovat valmiita vahvistamaan Euroopan roolia ja valmiutta reagoimaan kansainvälisiin katastrofeihin. Kuten äskeiset alustajat jo totesivat, että me olemme tällä hetkellä keskellä kriisiä, joka on vienyt jo yli 150 000 haitilaisen hengen. Sanat eivät riitä kertomaan Äh, niiden äh, surua, jotka joutuvat tämän menetykset kohtaamaan. E, jo ennen 12. päivän tammikuuta maanjärjestöstä äh, Haitilla oli vaikeuk- suuria vaikeuksia vuoden 2008 hirmumyrskyjen jälleenrakennuksen kanssa. Kaikki tämä, mitä työ nyt tehtiin, työ, joka on silloin tähän asti tehty, on nyt sirpaleina. Jos minun virkani nimitykseni vahvistetaan. Ensimmäinen tehtäväni on huolehtia siitä, että me toimitamme unionina sen, mitä pystymme me toimimme hyvin päättäväisesti maanjärjestön iskittyä Siihen te, se teki minun suuren vaikutuksen. Meidän siviilisuojeluvoimamme reagoivat hyvin tomerasti, kun maanjärjestys oli tapahtunut. Jo heti ensi, ensimmäisenä hyväksyttiin kolme miljoonaa euroa ensiapujoukkojen lähettämiseksi. Ne olivat ensimmäisenä päivänä paikalla. <clears throat> Samoin ää, ää, jo toisena päivänä humanitaariset yhteistyökumppanimme varmistivat sen, että haitilaiset saisivat turvallista juomautta juorakseen. 25 maata lähettivät paljon tarve, tar, tarpeellista tukea, jota meidän väestönsuojelu, monitorointi- ja informaatiokeskuksemme koordinoi. Eurooppa on, on ollut erittäin antelias, avokätinen, ää, luvatessaan yli 500 miljardia, äh, 500 miljoonaa euroa, puoli miljardia euroa välittömään apuun ja pitkän aikavälin jälleenrakennuksen käynnistämiseksi. Sen lisäksi myöskin yksityiset lahjoittajat ovat osoittaneet ennen kuulumatonta solidarisuutta haitilaisten suuntaan. Meillä on nyt kaksi päätehtävää Haitissa. Ensi, ensinnäkin meidän pitää toimia päättäväisesti, jotta voimme jatkaa välittömän hätäavun toimittamista, erityisesti teottojen, tilapäisten asumusten, elintarvikkeiden ja terveyspalvelujen toimittamiseksi. Haasteet ovat valtavat. <clears throat> Mehän kaikki tiedämme, että, että tämä menestys pitkällä aikavälillä riippuu Haitin oman hallinnon valmiudesta toimittaa apu perille me olemme nyt toimitta, luvanneet 100 miljoonaa euroa ei-humanitaariseen apuun esimerkiksi valtion hallinnon perustoimintojen käynnistämisen turvaamiseksi. En, <clears throat> ensi viikolla komissio osallistuu kansainväliseen missioon Haitiin, jossa arvioidaan, mit, millä, mitä lähivuosina ensisijaisesti tullaan tarvitsemaan haitin jälkeinen tilanne on sitten myöskin tietysti tärkeä, se on kaikkien huulilla. Mitä me voisimme tehdä, että voisimme entistä notveammin, entistä yhdenmukaisemmin reagoida Eurooppana, kunnes seuraava kriisi iskee. Olin tyytyväinen äh, nähdessäni, että nimenomaan tämä kriisinhallinta tai kriisin reagointi on jo heti ensi viikolla Eurooppa, epävirallisen Euroopan neuvoston asialistalla. Minä hyvin tiiviisti tulen seuraamaan näitä neuvotteluja ja tulen sitten äh, etsimään opastusta Barnierin mietinnöstä ja muista asianmukaisista ehdotuksista. Äh, siinähän perään kuuletaan äh, yhdenmukaisempaa koordinointityötä ja myöskin sitten nopeampaa reagointia kriisin hetkellä. Ja tämän valiokunnan kanssa odotan kiinnostuneena, innostuneena jatkokeskusteluja näistä aiheista. Arvoisat parlamentin jäsenet, me kaikki tiedämme, että Haitin kaltaisia paikkoja aivan liikaa. Paikkoja, maita, jossa hurrikaani tai tulva tai etninen selkkaus voi johtaa hengenmenetykseen ja ajaa miljoonia, miljoonia yritysnaisia lapsia äärimmäiseen köyhyyteen Onpa sitten kysymys äh, Bangladeshin äh, tulvista tai Sudanin selkkauksesta, tilanne on sama. Ihmiset joutuvat kärsimään. Joka vuosi noin 300 miljoonaa ihmistä joutuu äh, luonnon tai ihmisten aiheuttamien katastrofien uhriksi. Hämmästyttävä määrä, ainakin 42 miljoonaa ihmistä on menettänyt kotinsa ja joutunut pakolaisiksi oman maansa ulkopuolelle. Ja nämä luvut pakostakin kasvavat ilmastonmuutoksen, nopean kaupungistumisen ja valtioiden haurauden vuoksi. Eli nämä ovat seuraavat ovat ne lopaukset, jotka voin teille tänä päivänä antaa. Jos nimitykseni vahvistetaan, minä pyrin käyttämään ääntäni tarpeessa ja hädässä olevien puolesta edistän niitä painopistealueita, joista yhdessä olemme sopineet humanitaarisen avun toimittamiseksi niin, että se olisi tehokkaampaa, jotta se olisi nopeampaa, että se olisi paremmin koordinoitua EUn sisällä ja, ja jotta myöskin humanitaariset ja ää, ää, sotilas, sotilait, sotilaspoliittisen osallistuminen olisi tasapainosta. Tulen omaan kansainvälisen humanitaarisen lain puolesta puhuja ja puhun ja käyn, nostan, korotan ääntäni silloin, kun humanitaariset apua toimittavat saavat surmansa, ovat, joutuvat vangiksi tai ovat muuten väärinkäytettyjä. Tulen parhaani todellakin sitten toteuttaakseni käytännössä tätä sitoumusta pyrkiä vähentämään katastrofien riskejä. Ja tulen vahvistamaan väestönsuojeluinstrumenttia. Me tulen toteuttamaan myöskin Lissabonin sopimuksen meille antamaan mandaattia vapaaehtoisten humanitaaristen apujoukkojen vahvistamiseksi ja, kerää, ja kansainvälisen asiantuntemuksen keräämiseksi. Ja sitten lopuksi tulen myöskin sitoutumaan toimimaan yhdessä komissaarikollegojen kanssa, jotta voimme käyttää tehokkaasti resursseja, jotta koordinaatio on parempaa, jotta meidän Euroopan kansalaisemme voisivat olla ylpeitä siitä avusta ja tuesta, jota he pystyvät maailman antamaan hädän hetkellä. Nämä apu, avun tarve kasvaa ja resursseista kilpaillaan entistä tehokkaammin. Ja se tulee tietysti vaikuttavaa meidän kehitysapuagendaamme. Tämä kaksoishaaste, siis tämä tarpeen kasvaminen ja tarjolla olevien voimavarojen hupeneminen tekevät koordinaatiosta entistä tärkeämpää sekä komissiossa että jäsenmaiden välillä. Komission siellä yhteistyö esimerkiksi Baronita Ashtonin ja herra Bilbaaksin kanssa sallii minun valjastavan komission koko potentiaalin yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tulee myöskin tekemään yhteistyötä sisäasioiden, ympäristön ja ilmastonmuutoksen saran, saralta vastuussa olevien komissioiden kanssa, komissaarin kanssa. Olen kuitenkin oppinut työssäni yhden työn yksi selkeän asian. Yksi ihminen ei voi omin voimin onnistua, mutta yhdessä voidaan. Ja näin uskoen olen tullut tähänkin kuulemistilaisuuteen ja odotan sitten myöskin teiltä ohjaavaa opastusta jatkossa. Nyt voitte esittää kysymyksiä. Kiitos. Nous avons maintenant notre première... Nyt me aloitamme ensimmäisen Cash the Eye-jakson ja siinä puhutaan humanitaarisesta vajeesta, humanitarian gap, eli eri salkut salkkujako eh, komissiossa, eh, kehitys, humanitaarinen apu ja ulkoiset toimet. Ja mikä on suhde humanitaarisen avun jälleenrakennuksen ja kehityksen välillä. Eli 20 sekuntia kysymyksille. Tästä puheenvuoro ensimmäiseksi edustaja Fiax Excel. Kiitoksia Rova Saharan kansasta suuri osa on joutunut lähtemään omasta maastaan Länsi-Saharasta. He asuvat Algeriassa hyvin heikoissa olosuhteissa. Aiotteko auttaa heitä humanitaarisen avun, avun keinoin? Arvoisa komission ehdokas, olkaa hyvä. We have been, uh, in, in... Me Komissiossa ja eh, ekopääosastossa olemme olleet hyvin tietoisia siitä, että tätä kriisiä ei pitäisi unohtaa. Puhumme väestöstä, joka on kärsinyt asiasta jo pitkään, eh, koska ekologiset olosuhteet ovat hyvin vaikeat. Ja merkittävin asia on täällä se, että heitä ei saa unohtaa. Me, meidän pitää katsoa heidän suuntaansa ja eh, he ovat hyvin korkealla minun esityslistallani ja meidän täytyy saada tietyt resurssit käyttöön tähän kriisinhallintaan ja haluaisin todellakin jatkaa sen parissa. Kiitos. Ja Rouva Gomez. In Sudan, the first recipient of EU humanitarian... Niin, Sudanissa on, on, että siellä apua toimitettaessa on johto vaihtamassa, vaihtumassa. Etiopissa ollaan oltu tarkkailemassa vaaleja, vaikka siellä kansalaisjärjestöt ovat joutuneet luopumaan toiminnastaan ja ihmisiä on, on joutunut pakenemaan maasta. Ja minä kysyn, että... Ja. Now you don't have the floor anymore. Teillä ei enää ole puheenvuoroa. Olkaa hyvä komission jäsenehdokas. Humanitaarisen avun ytimessä on puolueettomuus ja ihmisistä välittäminen. Meidän täytyy varmistua siitä, että nämä ihmiset, jotka kärsivät ilman omaa syytään, he saavat apua. Meillä on paljon välineitä, joilla voimme painostaa hallituksia. Itse asiassa Sudanin tapauksessa, niin kuin varmasti tiedätte täälläkin, että eh, kehitysapua ei eh, Sudanille ole. Meillä ei ole heidän kanssaan kotonusopimustaan eh, eri, erittäin hyvästä tai pahasta syystä. Pyrimme auttamaan katastrofien uhreja ja meidän täytyy katsoa poliittisia ulottuvuuksia, mutta meidän ei pitäisi koskaan antaa humanitaarisen avun mennä niiden käsiin, jotka käyttävät väärin valtaansa. Niinpä haluamme toimia kenttäjärjestöjen kautta, emmekä hallitusten. Meidän täytyy tässä jatkaa. Olen pahoillani. Seuraavaksi edustaja Krety. Mulțumesc foarte mult uh, și mai ales mulțumesc pentru... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja te eh, suhtaudutte myötämielisesti Haiti-kysymykseen. Sanoitte, että eh, aiotte aloittaa nyt tässä eh, hyvin poikkeuksellisen kriisin alussa. Siellä vaaditaan humanitaarista apua samoin kuin jälleenrakennustukea. Minkälainen suhde on humanitaarisella avulla ja jälleenrakennuksella? Miten aiotte tehdä tehdä yhteistyötä kehitysyhteistyökomissaarin ja Ashtonin kanssa. Seuraavaksi komission jäsenehdokas. Kiitoksia. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Äh, minä olen, äh, olen tavannut jo tämän kehitysapukomissaari ehdokkaan kanssa ja tästä juuri puhuimme. Meillä oli tarkoitus tehdä tiivistä yhteistyötä ja me oletamme humanitaarisen tarpeen olevan pitkittynyttä ja että hätä, hätä, hätäapu tietysti on tärkeä, mutta samaan yhteyteen pitää kytkeä myöskin tällainen jälleenrakennustoimi. Haitin kaltaisessa tapauksessa on aina ristiriita nopeuden ja sitten kestävän kehittämisen välillä. Tietenkin hätäapu vaatii nopeutta, mutta jotta sitten tästä saataisiin jotain pysyvää aikaiseksi, pitää tehdä yhteistyötä vallassa olevien kanssa. Tässähän nyt pääkaupunki ja hallintoelimet kärsivät aivan yhtä lailla kuin muu osa maata Haitin tapauksessa. Se on erityisen haastavaa. Jos ajattelemme tsunamin seura- seurantaa, uh, tässä meidän täytyy vaihtaa puheenvuoroja hyvin nopeasti. Seuraavaksi herra Arsenis. Kiitoksia. Ilmastonmuutos. Me on asia, jota eh, me tuotamme, eh, mutta myös kehitysmaat kärsivät siitä. Metsähakkuut vaikuttavat myös asiaan. Ja eh, tässä kyse on myös siitä, että pitäisi puuttua köyhyyteen. Tunnetteko te nämä aloitteet, jotka liittyvät aiheisiin? Aiotteko tukea niitä? Arvoisa komission jäsenehdokas. Very familiar with this initiative. Kiitoksia. Tämä, nämä aloitteet ovat hyvin tuttuja silloin, kun olin Maailmanpankissa vastuussa näistä asioista. Ajoin voimakkaasti, e- e- että metsänhakkuut, metsänkato otetaan mukaan ilmastonmuutostaistelun kiinteästi, koska se on Er, eri, erittäin siis ongelma, sen, pitää, sen roolin ratkaisussakin pitää olla parikymmentä prosenttia, mutta tämä ei ole oikeastaan kuulu minulle, vaan se on kehityskomissaarin salkkuun kuuluva asia. Kaikkihan me tiedämme, että, että, että eh, metsänhakkuut eh, eh, vähentävät maataloustuotanto ja monta kertaa ajaa myöskin sitten maat selkauksen tielle ja alueet jos tarkastellaan ekologista äh, kestävyyttä, mutta pitäisi aivan erityisesti painottaa sitten näiden äh, metsä, äh, tuhojen ja metsän hävittämisen roolia tässä kehitys, kehitysyhteistyö. Joko taas ylitin aikani. Madame Westlund, vous avez la dernière. Ja sitten edustaja Lund, viimeinen kysymys tässä jaksossa. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Miten sinä komissaarina tulette tekemään yhteistyötä kehitysavun tehostamiset ettei se ole pelkästään apupolitiikkaa, vaan että tällaista rauhantyön rakentamista, että asioihin otetaan tällainen kehitysnäkemys ja taistelu köyhyyttä vastaan. Komission jäsenehdokas, olkaa hyvä. Well, I, I... Tämä ei tule eh, myöskään minun salkkuuni tämä asia, mutta eh, mielelläni eh, katsoin sitä, että komission puheenjohtaja halusi, että koko komissio työskentelee tämän parissa yhdessä ja minä haluan tämän ulottuvuuden, tämän näkökohdan mukaan, että yhdistetään kurjuus, joka johtuu ympäristön huononemisesta meidän kehitysyhteistyöponnisteluihimme ja kaikki, mitä teemme, se liittyy suorasti tai epäsuorasti näihin ongelmiin maailmassa. Tämä ei ole minun pääosastoni vastuulla, mutta komission puitteissa meidän pitäisi toimia tiiminä ja minä tuon oman asiantuntemukseni ja minun vakaumukseni tähän ja myös suhteeni tähän mukaan. Kiitos. Nyt aloitamme ensimmäisen äh, kysymysvastauskierroksen. Kysymykset 45 äh, sekuntia ja minuutti 45 sekuntia vastaukseen. EPPstä äh, edustaja Kimchi. Kiitoksia puheenjohtaja, tervetuloa. Olin tyytyväinen kuullessani, kun halusitte tehdä Euroopan unionin kansalaiset ylpeäksi unionista ja sen aputyöstä kun tarkastelemme Haitia, me näemme siellä äh, ranskalaiset, äh, äh, amerikkalaiset, ranskalaiset, belgialaiset ja muut. Emme, emme näe siellä EUta. Hm. Minä haluaisin, että meillä olisi tällainen jo valmiiksi suunniteltu, räätälöity toimintamalli näissä tapauksissa niin, että todella eurooppalaiset voisivat, olleet, voisivat olla ylpeitä ja näkisivät meidän lippumme, unionin lippumme siellä liehomassa muiden rinnalla. Let me first start by saying that Aivan aluksi sanoisin, että Euroopan kansalaiset, heidän täytyy olla ylpeitä siitä, mitä he tekevät. Eurooppa tarjoaa 60 prosenttia eh, kehitysyhteistyöstä eh, ja hyvin suuren osan humanitaarisesta avusta, mutta eh, tällä tavoin autetaan myös meidän tulevien sukupolviemme työtä. Kun nyt olen katsonut Barnierin kertomusta, erittäin hyvä ehdotus, että parannetaan koordinointia. Ja sitten kysymykseni kollegoilleni oli, että miksei sitä ole täytäntöönpanto? Siihen on hyviä syitä. On erilaisia maita, jotka suhtautuvat eri lailla tähän, eri tavoin tähän koordinointiin. Myös läheisyysperiaate on olemassa. Meidän ei pidä tehdä komissiossa sellaisia asioita, joita maat tekevät itse. Mutta kun nyt tiedämme sen, mitä tiedämme, niin tulvia tulee tulevina satana vuotena yhä useammin, joten tärkeää EUlle on toimia hyvin äh, rakentavasti, rakentuneesti, äh, jos sanotaan keskitetysti, niin sanotaan ei, mutta äh, paremmilla rakenteilla, jossa tunnistetaan nämä kaikki puutteet ja toimitaan yhdessä. Olisi tietenkin erittäin hyvä, jos me eurooppalaiset ja bulgarialaiset, se on meille helppoa, koska olemme pieni maa, olemme äskettäin tulleet mukaan, me olemme innokkaita eurooppalaisia ja Eh, näytämme Euroopan lippua, mutta meidän täytyy tehdä töitä, jotta voimme vakuuttaa maita, jotta tässä on järkeä ja millä tavoin voimme saada tätä asiaa eteenpäin yhdellä äänellä silloin, kun meidän pitää toimia eh, esimerkiksi niin kuin Haitilla. Eh, seuraava kysymys vielä. Tehän tiedätte, että meillä näistä erilaisista vapaaehtoisryhmistä se on ihan hyvä ajatus, mutta minä sitä sinällään vasta. Eikö meidän kannattaisi laatia pysy, pysy, pysyvät tällaiset apujoukot, jotka voisivat heti reagoida niin, että Euroopan unionin kansalaiset näkisivät rahoilleen vastinetta? Tämä on juuri sen tyyppinen kysymys, jossa näen äh, parantar Ashtonin äh, ja muiden RELEX-komission jäsenten äh, yhteistyön olennaisena humanitaarisen avun näkökulmasta sotilaallinen välintulo on aina viimeinen vaihe, silloin kun äh, katastrofi on haitin luokkaa, niin tarvitaan myös sellaista kykyä, joita ei välttämättä ole äh, siviilipuolella. Kiitos. For Mr. Berman. Ja edustaja Berman. Madam Commissioner Designate, the inconsistent... Niin, arvoisa komissaari ehdokas. <clears throat> Ulkos, ulkosuhteiden äh, sakkojen hajanaisuus vaikeuttaa yhden ään, yhdellä äänellä – puhumista eh, Euroopan johdolle. Eh, kehitysapu on eh, Lady Ashtonilla ja kehitysrahasto viivauksilla. Tämä on aika epäjohdonmukainen lähestymistapa ja toivon mukaan. Herra Barroso sitten vähän jämäköittää tätä niin, että kaikki nämä välineet, instrumentit ovat yhden komissaarin käsissä, niin että saadaan todellakin sitä strategia kunnollisesti suunnitelluksi. Siis miten te näette yhteistyön kollegojen välillä ja tämän on? I find, uh, actually... Itse asiassa minun tapauksessani, minun salkussani mielestäni on paljon sisäistä logiikkaa. Ensinnäkin se antaa äänen äänettömille, kun minä olen mukana komissiossa, se on eduksi eh, niille ihmisille, joita palvelemme. Toiseksi Kyseessä on looginen salkku, koska siinä on humanitaarinen apu, siinä on mukana myös väestönsuojelu, koska usein nämä asiat sopivat hyvin yhteen. Ja sitten kansainvälinen yhteistyö on, nyt kun puhutaan humanitaarisesta avusta, ei se ole mitä tahansa kansainvälistä yhteistyötä, vaan voin tuoda lisäarvoa ehkä eh, kun puhutaan sellaisista alueista kuin Aasia, latinalainen Amerikka, jotka ovat katastrofialttiita ja ehkä asian eh, silloin kun Burman tapaus tuli, ehkä Arabiliitto ja voimme yrittää eh, hakea ratkaisuja Afrikan sarveen. Siinä näin itseni mitä tulee salkun muihin osiin, niin minä itse tulen järjestöstä, joka viime viimeisen kymmenen vuoden ajan on toiminut kollektiivisessa päätöksenteossa Matrix-organisaatiossa, mutta minä todellakin uskon, että nämä laatikot eivät ole tärkeitä, vaan sitoutuminen ja e, se, että ne, jotka toimivat näissä niin sanotuissa laatikoissa, saavat ne alueensa toimimaan. E, eilen kuulin Ashtonilta, että e, hän haluaa kokonaisla hyvin ehjän lähestymistavan näihin kysymyksiin. Ja sitten jatkokysymys, Berman. Positive. Äh, äh, varmastikin tämä on ihan myönteistä. Tämä äh, antaa ääni, äänettä meillä oli, oli tunnuslausessa radioasemalla, jossa minäkin oli kauan toi, töissä. Ja tietysti tämä YK on toiminta. Aika harvoin näitä humanitaarisia käytäviä kuitenkin avataan. Onko, teillähän on sekä oikeus että velvollisuus tuoda, saattaa humanitaarinen apu perille hauraille alueille, niin kuin Somalian. Pitäisikö Euroopan sitten pitää kovempaa ääntä tässä vielä ja, ja toimia jyrkemmin? Miten näette tämän tilanteen? Really Tämä on todella vaikea kysymys. Kun otetaan sotilaallinen väline mukaan, silloin on ikään kuin Pandoran laatikko avattu Sanotaan, että se on aina viimeinen keino. Voi olla, että Somaliassa se vaikuttaa viimeiseltä keinolta, mutta tämän tyyppiset kysymykset ovat sellaisia, että keskustelisin sinne mieluummin niin, että käytetään tätä Ashtonin tarjoamaa siltaa, eli ulkoministerit ja puolustusministerit, ja varmistuisin omalta puoleltani, että minä tuon humanitaarisen avun yhteisön äänen kuuluville hyvin vahvoja ihmisiä he kyllä ovat, eivät äänettömiä. Seuraavaksi Eh, herra Görans. Kiitoksia eh, komission jäsenehdokas. Eh, te johdantopuheessanne hyväksyitte jo operatiivisen ulottuvuuden siviili- ja humanitaarisissa toimissa. Minä haluaisin tällaisen elimen perustamista. Perustuisiko se jäsenvaltioiden tukeen? Toimi, Haluatteko te niin, että jäsenvaltiot antavat oman panoksensa tälle elimelle? Ehkäpä eh, tällä tavoin se saa eh, tukensa eh, Euroopan, Euroopan unionilta, niin kuin se olisi toiminut sitten jo Haitin tapauksessakin. Kiitos. Komission jäsenehdokas. My, my impression is... Käsitykseni mukaan tämä nykyinen koordinointimekanismi tämän seuranta- ja informaatiokeskuksen kautta tapahtuen on ihan, ihan hyvä. Se on kevytrakenteinen. Jos, kun jossakin sattuu katastrofi, me saamme välittömästi toimitetuksi tiedon tästä jäsenmaille ja tarve, avun tarve kartoitetaan sen mukaan, mitä tarvitaan, ei sen mukaan, mitä jäsenmailla on tarjota jos äh, pyritään vielä äh, tarkempaan äh, järjestelmään, rakenteeseen. Se edellyttää tietysti jäsenmaiden panostusta. Historia on opettanut, että jotkut ovat kovinkin sitä sen puolella, joilla kuilla on varaumia ja toiset ovat hiljaa taustalla. Haidin tapa johdosta keskustelu tulee varmaan tiivistymään. Minusta meidän kuuluu tarkastella tätä asiaa vastuullisesti ja tämä meidän, meidän velvollisuutemme on sitten verrata huonoja ja hyviä puolia tässä järjestelmässä. Kun, ta, kun tarkastelin tätä historiaa, tämä syntyi noin 2003 vuonna tästä järjestelmästä, ja nyt olen vuodessa 2010. jostakin syystä tätä ei varmaankaan ei ole lähdetty muuttamaan ennen kuin minust, minun puoleltani olisi a, a, aika nokkavaa lähteä nyt tätä arvioimaan niin enempää ennen kuin olen asiaan paremmin perehtynyt. Herra Görens, jatkokysymys. Konkreettisesti haluatteko eh, sellaista menetelmää käyttää, joka on osoittautunut eh, käteväksi eh, ulkosuhteissa, eli tehdään katalogi näistä tarvittavista ulottuvuuksista, ulottuvuuksista näissä tilanteissa. Eli silloin jäsenvaltiot ilmoittavat oman panoksensa, jotka tulevat esiin tuosta luettelosta. I think it is a very, very... Tämä on hyvä lähestymistapa, asianmukainen kaikin tavoin. Mitä enem, enemmän voimme toimia, paremmin voimme toimia nykyisten kapasiteettien mukaisesti, ajatellen erityisesti tätä nykyistä taloustilannetta, sitä parempi jekku piilee siinä, että, että kaikki pystyvät yhtäkkiä keräämään omat, oman kykynsä ja voimavaransa nopeasti yhteen koriin. Edustaja Sanentini. Yeah. Mr. Kiitoksia eh, puheenjohtaja. Eh, te sanoitte, että kyse ei ole näistä laatikoista, vaan koordinoinnista ja siitä, mitä haluamme saavuttaa. Nyt täällä on kuitenkin kysytty aika monta kertaa tämä, mutta te olette vastuussa kansainvälisestä yhteistyöstä. Puhuimme humanitaarisesta avusta, mutta mitä kansainväliseen koordinointiin e, tulee sisään? Mitkä ovat teidän vastuunne siinä? Onko kyse kehityksestä? Onko siinä mukana myös e, jälleenrakennus? ja hätäapu. Te ehkä näette tämän kokonaiskuvan, mutta haluaisin tietää, kuka on vastuussa mistä ja parlamentin jäsenenä voin kysyä teiltä. Komission jäsenehdokas. Mai. Niin, minä lähestyn tätä seuraavalla tavalla. Olen äh, Ashtonin kanssa tästä jo puhunut ja tämä vaikuttaa aika loogiselta. Siis minä näen oman roolini kansainvälisessä yhteistyössä ensinnäkin painottuvan humanitaarisen, summanisen apuun ja kriisinhallintaan. Siit, siitä äh, tässä on nyt kysymys, tässä koko minun toimenkuvassani on kysymys. Ja jos otan vielä elävän, elä, esimerkin elävästä elämästä, kun me törmäsimme auttamisvaikeuksiin Burmassa aikoinaan. Ja tuolloinhan käytiin keskustelua, että meidän pitäisi ehkä turvautua asevoimien apuun. Ja tuolloin ASEANia lähestyttiin, meillä oli yhteistyöneuvotteluja ASEANin kanssa, ja sitä kautta saimme sitten apua humanitaarisille työntekijöille, apu, avustustyöntekijöille heidän auttamistoimessaan. Tätä juuri ajattelin, kun äh, mietin, että pitäisi olla tällainen proaktiivisempi lähestymistapa, jossa on jo valmiiksi synnytetty yhteistyösuhteita äh, humanitaarisen avun perillemenon varmistamiseksi, ja erityisesti silloin, kun katastrofi, katastrofi iskee. Valitettavasti nimittäin luulen, että jatkossa nämä, äh, tämä toimenpiteiden tarve vain entisestään kasvaa, kun katastrofeja tulee sattumaan yhä tiheämmin ja millä tavalla me voisimme ajatella aktiivisesti tätä valmentautumista ja valmistautumista, tai mennä tai muotoinen asenen, kun esimerkiksi ha, kun tsunami äh, iski, siinä oli, siinä oli, se tapahtui pitkällä aikajänteellä. Jos meillä olisi ollut tämmöinen varhaisvaroitusjärjestelmä käytössä, monet olisivat sellyt hengissä. Eli täällä proaktiivinen äh, reagointi kansainvälisessä yhteistyössä portfoliossa, niin on se, johon tulen kiinnittämään erityistä huomiosta. Ja vielä jatkokysymys. Eh, minä en halua, eh, koska kumpikin meistä ylitti aikansa. The floor is for Madame Seuraavaksi eh, edustaja ECRstä Emma Matkaki. Uh, my question regards NGOs. Haluan kysyä kansalaisjärjestöistä. Meillä pitäisi olla sellainen prosessi, jossa nämä järjestöt voivat tulla mukaan ja lähteä pois. Siinä pitäisi seurantaa hoitaa komission. Tämä parantaisi niiden palvelun laatua. Miten te, te suhtaudutte yhteistyöhön kansalaisjärjestöjen kanssa? Nimenomaan tällä humanitaarisen avun saralla kaikki työ tapahtuu kansalaisjärjestöjen kautta. Muistaakseni niitä on 186 kaiken kaikkiaan meillä niin kumppanuussuhteissa, jotka on jo skriinattu, tarkastettu ja hyväksytty yhteistyökumppaneiksemme humanitaarista apua jaettaessa. Joku jo aiemminkin otti tämän saman asian esille, eli tämä tilivelvollisuuskysymyksen komissiossa on aika äh, vakavasti otettava järjestelmä, jossa äh, säännöllisin väliajoin seurataan äh, näitä projekteja ja niiden toteutumista ja toteuttajia. Ja, ja ne, jotta voidaan sitten selkeästi kopioida hyviä käytänteitä, ne, siis no, sieltä huomata sitten ne kansallisjärjestöt, jotka eivät jo suoriudu tehtävästään joko käytännössä tai sitten noin byrokratian pyörittämisenkin osalta syrjäytetään. Meillä ei, ei ole varaa tuhlata veronmaksajien rahoja. Mollankaan, kun no, kukkaranöörit ovat tiukilla kaikkialla. Sen vuoksi tällainen tilivelvollisuus jokaisen osapuolen suuntaan on erittäin, erittäin tärkeä päämäärä. Sunnuntaina, kun väitin esimerkiksi, vietin esimerkiksi kaksi, kaksi tuntia tällaisen ekon pää, pääosaston tileistä vastaavan ryhmän kanssa valmistautuessani tähän. Hyvä, että sain tämän kysymyksen. No, Onko teillä vielä jatkokysymys tähän? Rova Maklakin. You have very... Kyllä teillä on merkittävä ja arvokas rooli, kun te toimitte Maailmanpankissa. että varmasti odottanut tätä paikkaa välttämättä. Minkä tähden haluatte komissaariksi? Um, um, ja. Kaksi asiaa. Ensinnäkin No ensinnäkin me ajauduimme aika erikoiseen tilanteeseen. Maanmieheni eivät, eivät olleet Jerin miellyttävässä tilanteessa. Minun perheeni, sukuni on edelleen Bulgariassa tietysti. Ja nyt kun kutsu kuului, pidin sitä velvollisuutenani. Mutta sitten tietysti tässä on tässä aika onnellakin osansa. Tässä on 26 salkkua, minä olen neljään aika pätevän ympäristöön, kehitysyhteistyöhön ja tähän humanitaariseen apuun muun muassa ja talouselämään. Nämä, tämä osui hyvinkin kohdalle sitten. Näin saatoin rauhallisin mielin sitten tarttua haasteeseen. Zimmer de Gue, vous la parole. Kiitoksia sitten edustaja Guesta. Kiitoksia, Rova Georgieva. Työstänne Maailmanpankissa teillä on kokemuksia, jotka voivat olla meillekin mielenkiintoisia ja tärkeitä. Maailmanpankki määrittelee köyhyyden paljon laajemmin ja samoin se sitoo humanitaarisen avun tiukemmin jälleenrakentamiseen. Siksi haluaisinkin kysyä tästä näkökulmasta. Tuleeko teille olemaan tärkeää työssänne se, että humanitaarisessa avussa ja jälleenrakennuksessa lähdetään ennen kaikkea liikkeelle apua tarvitsevien ihmisten ja alueiden näkökulmasta, eikä niinkään EUn yritysten tai muiden tahojen näkökulmasta. Aika loppuu kesken, puhuja keskeytetään. Komission jäsenehdokas. Uh, in, uh, in, uh, first let me say that... Aivan aluksi sanoisin, että minun mielestäni yhteys uh, uh, uh kehityksen, uh, jälleenrakennuksen ja kriisinhallinnan välillä ei ole mekaaninen. Joskus um, Valitettavasti ne kehitysapu ei tule paikalle. Esimerkiksi tässä mietin Sudanin tilannetta. Miten hyvä olisi ollut, jos olisi voitu investoida tähän. Tai sitten Zimbabween ei mitään syytä, että maa olisi näin huonossa tilanteessa kuin se on. Mutta Nämä ovat edelleenkin poikkeuksia. Pääsääntönä on se, että useimmiten voimme miettiä tässä järjestyksessä, että autetaan, jälleenrakennetaan ja kehitysapua. Valitettavasti en saanut kysymyksen loppuosaa, jos ymmärsin sen oikein, niin kysyitte, miten itse näen yritysten roolin ja tehtävän tässä salkussa – kun puhutaan äh, humanitaarisesta avusta ja äh, vapaaehtoisista äh, panoksista, hyvän tekeväisyydestä, en niin näe siinä roolia. Kun puhutaan kehitysyhteistyöstä, niin totta kai silloin kun on yksityissektorin mahdollisuus tuoda, silloin tuodaan nämä yrityksiä maahan, ainakin Maailmanpankissa me, että halut, halutaan, että kunnioitetaan ihmisoikeuksia, otetaan huomioon myös ympäristönäkökohdat ja pyrimme e, edistämään näitä asioita myös pankkialalla. Onko tähän vielä jatkokysymys? Ja, ich habe eine Nachfrage und... Kyllä, minulla on jatkokysymys. Puhun niistä yrityksistä, jotka toimivat jälleenrakennuksessa ja tietenkin hyötyvät siitä, että ne EUn varoin voimat, voivat tehdä tätä työtä. Min puhun sellaisista ylikansallisista yrityksistä, jotka toimivat EU:ssa ja sitten kriisitilanteissa ovat vastuussa erilaisista näkökohdista. Oletteko te valmiita vetämään nämä yritykset myös vastuuseen? Komission sen ehdokas. Kun tehdään töitä äh, yksityissektorin kanssa, niin äh, tämä näkökulma äh, sijoittuu kehitysyhteistyökomissaarin salkkuun, koska siellä puolella nämä investoinnithan tehdään mutta e, jos henkilönä puhun omana mielipiteenäni, niin meidän velvollisuutemme on e, asettaa tietyt korkeat e, standardit ja silloin liike-elämän pitää myös edistää ympäristö- ja sosiaaliasioita. Parolim a Monsieur Mario. Edustaja Mario, Mario Borgesio. Puheenjohtaja, komission jäsen ehdokas osoittaa suurta luottamusta siihen valvontaan, jolla komissio ja EU valvoo näitä valtaisia määrärahoja, joita tälle alalle annetaan. Minä olen täysin päinvastaista mieltä ja haluaisin tietää, aikooko komissio lähteä valvo- valvomaan valvojia, eli niin, että myös edunsaajamaat otettaisiin mukaan tähän valvontaan, koska erity, esimerkiksi joiltakin Afrikan poliittisilta johtajilta saadaan täysin päinvastaisia signaaleja kuin on toivottu. Ja sitten kysymys tästä sotilaallisesta väliintulosta siihen, että vielä vastaan. Tämä ei ole mikään poliittinen kysymys. Komission jäsenehdokas. So there, there are two questions. One... Tässä oli kaksi kysymystä. Eli siis millä tavalla ylläpidetään korkeaa tällaista rahoituksella tilivelvollisuutta ja miten sitten ää, tämä ää, humanitaarinen apu sitten tilitetään. Itse uskon tähän ää, tilivelvollisuuteen. Aiemmassa elämässäni toimin tiivisti ympäristökysymysten kanssa, koska esimerkiksi joudun törmäämään siihen, että pohjavesi myrkytyksiin sairastuneisiin ihmisiin, siis kun ei ollut tiedotusta, niin ei ollut myöskään sitten ää, mahdollista toimia. Jos ää, mekanismimme ovat riittämättömät, silloin niitä täytyy tehostaa tietenkin, se on selvä. Mutta kuitenkin olen sitä mieltä, että ää, aja, aja, ajatellaan, että humanitaista apua, jota toimitetaan ei hallituksen edustajien kautta, vaan, vaan kansallisjärjestöjen kanssa on, perustuu luottamukseen ja, ja monivuotiseen kokemukseen ja asialliseen toimintaan. Siitä se on toiminut aika hyvin mielestäni keskimäärin. Toisekseen sitten, mitä tulee humanitaarisen apuyhteisön käsitys on siitä aika selvä, että sotilasapuun turvautuminen on sitten vasta viimeinen keino. Ne haluavat kuitenkin olla mukana aina jo neuvotteluissa, kun puhutaan sotilaiden turvautumista sotilasvoim, sotilaisiin, sotilaiden apuun. Toistaiseksi olen saanut sen käsityksen, että, että tämä on aika monimutkainen asia kokonaisuus ja edellyttää Onko teillä vielä seurantakysymys, jatkokysymys? Darò immediatamente al commissario possibilità di... Annan komission jäsenehdokkaalle välittömästi vast... mahdollisuuden tarttua uudelleen tähän asiaan. Haluaisin hänen näkemyksensä tästä, koska tämä on perustavanlaatuinen kysymys. Tämä ei ole mikään sellainen aihe, joka voitaisiin ratkaista teknokraattisesti. Kyllä nä- näkee tai huomaa kyllä, että te olette maailman pankista. Ha- Haluatteko ottaa asiantuntijat ja parlamentin mukaan siihen, että saadaan vihdoin aikaan selkeä näitä apuja koskeva eurooppalainen doktriini? Komission jäsenehdokas. On the question of the uh, military. Niin, äh, vastatakseni loppuun tästä sotilaiden mukaan tulosta. On, on äh, tärkeää, että äh, apuyhteisöllä on tilaisuus neuvo, neuvotella sitten päättäjien ja ulkoministerien kanssa – pohtia sitä, että mikä, mikä tämä oikea muoto sitten on. Palaan sitten asiaan, kunhan olen tästä asiaa, asian paremmin perehtynyt. Ja tässä katson, että Ravasson on erittäin tärkeä sillanrakentaja puolustusministeriön ja ulkoministeriön välisenä yhteyshenkilönä. Täytyy, täytyy jatkaa Van Hekke. Edustaja Van Hekke, sitoutumattomat. Mevrouw de... Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen tietää, että mm, Kongon tilanne, Kongo meni konkurssiin, vaikka maa sai miljoonia EUsta, jotta oikeusvaltio mm, saataisiin perustettua ja ihmisoikeudet paremmin huomioitua. Eli tässä epäonnistuttiin täydellisesti. Oletteko yhtä mieltä de Ryhtin kanssa Kongosta? Komission jäsenehdokas. Uh, I think that... Minun mielestäni kun tullaan siihen tilanteeseen, jossa viestintäkanavat ovat todella poikki. Tämä on todella viimeisin keino. Mutta joskus näin tapahtuu ja sanoisinkin, että mahdollisimman pitkälle me yritämme saada aikaan keskusteluyhteyden, joka veisi asian eteenpäin. Me olemme nähneet äh, Maailmanpankissakin sellaisen tilanteen, että joskus mennään hiukan liian pitkälle. Ehkä meidän olisi pitänyt äh, pysähtyä vähän aikaisemmin. Ja sanoisin, että teen itse kaikkeni, jotta saan riittävästi tietoa. Ehkä tulen tänne valiokuntaan, koska tällä valiokunnalla on ainutlaatuinen etu, että kaikilla on tavoitteena parempi Euroopan humanitaarisen avun tukivälineistö. Nämä ovat hyvin kriittisiä hetkiä, kun pitää tehdä päätöksiä. Minä luotan teidänkin tietämykseenne, mutta aivan kategorisesti, jos me olisimme, olemme käyttäneet kaikki keskustelumahdollisuudet, silloin pitää vetää vain johtopäätökset valitettavasti. Ja jatkokysymys. Toch principieler moeten zijn. Kiitos. Ettäkö usko, että pitäisi olla sellainen lähtökohta, jonka kautta kaikki kehitys, kehitysapu Kongon ja mahdollisesti myös muihin Afrikan maihin annettaisiin sen perusteella, kuinka demokratia etenee ja kuinka ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja kuinka oikeusvaltion peru- valtion periaatteita kunnioitetaan. Eikä tämä auttaisi meitä eteenpäin. Tässä pitää olla varovainen, koska minun vastuualueellani, jos mä saan tämän tehtävän, niin meidän täytyy olla neutraaleja, puolueettomia ja meidän pitää varmistua siitä, että päästään ihmisiin perille. Tietenkin ihmisoikeudet ovat hyvin tärkeitä, mutta meidän, meillä tavoitteenamme on keskittyä humanitaarisen avun tavoitteisiin hyvin laajasti tämän salkun ulkopuolella e, Euroopan unionissa. Mm, kyllä on tärkeää, että meillä on tärkeät periaatteet ja selkeät periaatteet ainakin minulle – minut tekee eurooppalaisena ylpeäksi se, että meillä on arvot. Nämä eivät tulleet helposti. Ilman mikrofonia. Niin, Ympäristövaliokunta on mukana tässä kuulemisessa. Sieltä edustaja eh, Sulakakis. Commissioner designate here. Kiitoksia täälläpä. Niin, arvon eh, komission jäsenehdokas. Luonnon katastrofeja on sattunut tähän tiheämmin viime vuosina ja eh, se johtuu tietysti ilmastonmuutoksesta, kuten kaikki tiedämme. Euroopassa metsäpaloja, tulvia Etelä-Euroopassa satoja tuhansia hehtaareita palaa joka, joka vuosi. Monissa tapauksissa jäsenmaiden kyky eh, tähän reagoida on täysin riittämätön silloin, kun nämä ilmiöt vallakin osuvat päällekkäin tai on, tulee peräkkäin. Viime, viime kesänä Euroopan uni oni pyysi Euroopan valmiuden parantamista. Oletteko tähän valmiis ja millä tavalla, jos olette? Komission jäsenehdokas kaksi minuuttia. Väestön suojelu, pääosasto Eko ja ympäristö yhdessä. Meidän täytyy tarkastella väestönsuojeluvälinettä uudestaan ja tällainen väline on tulossa ja me seuraavana suunnittelukautena, ehkä en käytä tässä nyt oikeaa termiä, antakaa anteeksi, mutta seuraavassa vaiheessa, kun suunnittelemme prioriteetteja, niin tämä on erittäin ajankohtainen aihe ja olen hyvin vakuuttunut tästä. Uskon kovasti siihen, että meidän täytyy olla valmi, valmi, valmiudessa. Tästä lyhyt tarina. Kun itse olin Venäjällä Maailmanpankin johtajana, me teimme töitä Venäjän hallituksen kanssa ja rahoitimme hanketta, jolla pyrittiin parantamaan heidän omia hydrometeorologisia palveluitaan. Ja tässä eh, se ei ollut mitenkään helppoa ja eh, ilmeistä. Me eh, arvioimme tilannetta ja e, käytimme sellaista seurantavälinettä, e, joka oli käytössämme, mutta voimme sanoa, että e, kun käytimme aikaa tähän toimintaan, silloin saimme paljon takaisin siinä jokaista tuntia kohden 16 tuntia siinä mielessä, että pystyimme parantamaan ja ennaltaehkäisemään katastrofeja ja silloin nämä välineet maksavat itsensä takaisin, takaisin ja se on hyväksi myös veronmaksajille. Me näemme tällä tavoin, millä tavoin kannattaa tehdä töitä. Minä katson tässä mm, kehitysmaita, mutta olisi hyvä tarkastella asiaa yleensäkin parlamentissa ja tässä valiokunnassa. Kriittinen kysymys. Ja sitten ähm, toinen kysymyskierros. Ai niin, siellä onkin vielä jatkokysymys. Totesitte, äh, että meillä oli tällainen pilottihanke viime kesänä. Siinä oli eurooppalaisia palontorjunta lentokoneita, jotka olivat tehokkaita Onko tässä jo, jo, jokin, jotain jatkoa luvassa vai ajatteko lopettaa tämän kokeilun tähän kesään? Luin tästä hankkeesta mielestäni erittäin mielenkiintoinen, mutta vielä ei ole aivan selvää, voimmeko jatkaa sitä. Ja suoraan sanoen tässä vaiheessa en tiedä, mikä on rahoitustilanne mitä varoja voimme käyttää, jotta voimme jatkaa tätä hanketta 2010. Mutta minä toivon, että löydämme jonkin keinon, jolla sitä voitaisiin jatkaa, koska tulokset olivat varhaisessa vaiheessa ainakin aika hyvät. Kiitoksia. No niin, nyt menemme seuraavalle kysymys tässä. Edustaja Kasmarek ensiksi. Bardzo swoim wystąpieniu wstępnym pani komisarz mówiła... Kiitoksia. Niin, ähm, tässä äh, avauspuheessanne mainitsette eurooppalaisen konseksuksen koskien humanitaarista apua 2008 vuonna äh, laadittiin äh, toimintasuunnitelma tämän konsensuksen pohjalta. Näettekö tässä jotain erityisiä painopisteelementtejä? Komission jäsenehdokas. Itse asiassa eh, silloin, kun eh, ekopääosasto eh, kertoi minulle tästä toimintasuunnitelmasta. 42 kohdassa on menty merkittävästi eteenpäin. Minun mielestäni kaksi näistä aiheista on erittäin tärkeitä. Toinen niistä on koordinointi. Se ei tietenkään yllätä kun mietitään tämän päivästä keskustelua. Ja toinen on sotilaallinen ja siviilitoiminta ja niiden toimijoiden välinen yhteistoiminta. Mutta myöhemmässä vaiheessa, tietenkin jos saan tehtävän, niin sitten kun minulla on enemmän ymmärrystä asiasta, niin mielelläni tulen tänne kertomaan lisää ja antamaan yksityiskohtaisempia vastauksia. Mogę tylko dodać, że będzie okazja, bo będzie przegląd tego. Niin, ja tuo kysymykseksi voisin todeta, että hyvä tilaisuus on tarjolla aika pikaa tahtiin, koska tämä toimintasuunnitelma tarkastellaan jo tänä vuonna. True, yes. Sehän on aivan totta, kyllä. Mutta nyt meillä on äh, hiukan aikaa valmistella. Patrice. Seuraavaksi edustaja Patrice Tilrolian. Euh, madame, euh, dans vos... Niin, äh, rouva äh, Georgieva, äh, sanoitte, että Haiti on mahdollisuus Euroopan unionille parantaa kriisin hallintakykyään ja nyt me voimme todeta kuitenkin, että yksittäisten maiden vastaukset olivat moninaisia ja mm, Euroopan unionin näkyvyys jäi puutteelliseksi. Nyt kun te olette tässä tehtävässä, aiotteko laatia tietyn välineen, joka olisi tehokkaampi ja halvempi Euroopan unionille? Um, uh, niin, Tämä humanitaarisen avun instrumentti hän on aika tehokas. Sitä on käytetty tehokkaasti, mutta kiintoisa havainto on se, että viimeksi kuluneen kymmenen vuoden ajalta, aikana yhdeks, yhdeksänä vuonna tälle, tälle varatut, instrumentille varatut määrärahat olivat liian pienet. Eli aina kun tarvittiin lisävaroja, sitten ammennettiin vara, näistä vararahastoista. Ja tästä voidaan vetää se johtopäätös, että katastrofien vakavuus ja esiintymistiheys lisääntyvät. Komission muitakin instru- instrumentteja on hyödynnetty auttamalla, auttamaan hädänalaisia. Esimerkiksi kotonu sopimuksen nojalla E- Euroopan e, kehitysrahasto e, tarjoaa 150 miljoonaa euroa, sikäli kun on tarpeen katastrofien avustamiseksi. Ja nyt jo on toistaista miljoonaa käytetty tänä vuonna yksin. Eli siis kokemus on osoittanut, että kyllä resursseja on sitten löytynyt Eli siis äh, hädän, hädän hetkellä apua on sitten ollut kyllä mahdollisuus löytää muista lähteistä. Jos me haluamme luoda katsetta pidemmälle äh, tulevaisuuden, meidän pitää olla luovempia, kun äh, me mietimme äkillisten riskien aiheuttamaa rahantarvetta. Yksi esimerkki omasta pankin työstäni, työssäni ylpeä siitä, että me keksi, keksisimme, keksimme tällaisen katastrofivakuutuksen köyhille maille. Ja jos me, ja, ja, tällainen sopimus oli esimerkiksi Kanadassa, ja sieltä maksettiin 300 miljoonaa. Ja sitten 8 miljoonaa seuraavana päivänä tuli Haitille samasta, samasta vakuutusrahasta. Eli näitä lähteitä voidaan moduloida tällä tavalla vähän luovemman, luovemminkin, niin että, että ei pelkästään sitten aina veromaksujen kukkarilla käydä. Erittäin mielenkiintoista, mutta meidän pitää mennä eteenpäin. Ehkä jatkokysymystä ei enää ole. The, the floor is for... Seuraavaksi Eh, herra Ivo Bagel. Najprej bi vam rad izrazil kompliment za mir in kompetentnost, ki jo. Kiitoksia. Eh, haluaisin eh, onnitella teitä siitä, miten pätevältä te vaikutatte. Ja minusta on tärkeää, että johdantopuheenvuorossanne puhuitte ihmisten aiheuttamista katastrofeistakin e-, esimerkiksi armeijan puuttumiset naapurivaltioissa, esimerkiksi Jemenissä. Oletteko sitä mieltä, että tällaisissa katastrofeissa siviilit kärsivät eniten, joten maiden pitäisi olla vastuullisempia silloin, kun puhutaan humanitaarisesta avusta ja vakauttamisesta. Olisiko teillä rohkeutta kohdata tällainenkin kysymys? Kiitos. We... I, I, I niin, haluaisin palata näihin periaatteisiin, joihin humanitaarinen apu perustuu. Se neutraalisuus, puolettomuus puol, ja avun, aputyöntekijöiden koskemattomuus kuuluvat näihin. Valtiovalta ei useinkaan ole mukana tässä ollenkaan, joskus, mutta eivät aina läheskään. Mehän tiedämme, miten vaikea on, on tuhoutumassa olemien valtioiden tai hyvin rakenteeltaan heiveristen valtioiden auttaminen, miten vaikeaa se on. Ja tämä kuuluu minun vastuulleni, mutta kuten AUS-kommenteissani totesin, jos on tarkoitus nousta, korottaa ääntään epäoikeudenmukaisuuden torjumiseksi silloin, kun se ko, ko, äh, kohdistuu siviileihin, lapsiin tai äh, naisiin, mikä vielä pahempaa, tulen korottamaan ääneni. Ja jos minun asemani kautta voin jollakin tavalla äh, kiinnittää huomiota tähän, näihin sietämättömiin tilanteisiin ja käyttää, käytöksiä tai voi hyväksyä, tulen näin tekemään pahoittelen, jos missä osaan osaan kysymyksen, että meillä oli pieni, täällä oli pieni hälyääniä tässä, tässä tulkkauslaitteessa. Välttämättä en ihan päässyt tarttumaan kysy, kysymyksen ytimeen, jos jatkokysymykset sallitaan, niin voitte palata kysymykseen. Se lo correctno odgovorili. Niin, Kiitoksia vastauksesta. Vastasitte hyvin ja vetoaisin teihin, jotta käyttäisitte sitä moraalista valtaanne, joka teillä on, jotta puututtaisiin tällaisissa tapauksissa ja mennään aivan tehtävän rajoille saakka. Kiitos. Ja komission jäsenehdokas. Kiitoksia. Sel- selväksi tuli. Kyllä, näin tulen tekemään. Monsieur ja edustaja Stas. Mevrouw de kandidaat commissaris, ik neem... Kiitoksia. Jäsenehdokas. Varmasti tiedätte, mikä on Gaasan tilanne. Siellä humanitaarinen tilanne on todella dramaattinen. Ja erään tutkimuksen mukaan tällä alueella asuvat ihmiset asuvat tai elävät todella äärimmäisen vaikeissa oloissa. Ja haluaisin tietää, kuinka te ja 26 ne aiotte toimia, jotta Israel päästäisi humanitaarisen avun tuolle alueelle? Ja kuinka te yhdessä kollegoidenne kanssa toimitte, jotta Gaasa ei pitkään olisi enää vankila taivasalla? Arvostan äh, kovasti tätä kysymystä, kun kysyitte tai sanoitte, että mitä teette 26 kolleganne kanssa, koska äh, meillä täytyy olla kollektiivinen lähestymistapa, unionin lähestymistapa ja minun omasta asemastani sitten. Ähm, me olemme huolestuneita äh, tietenkin siitä, että mikä on saatavuus ja miten apu pääsee perille ja tässä on merkittävä muutosta 2006 vuoteen. Meidän täytyy puhua sen puolesta, että apu pääsee perille. Miten tämä tehdään? Lisätään tietoa ja tietoisuutta, mutta meidän täytyy tämän lisäksi vielä puuttua jatkuvasti niihin syihin, niihin syihin, jotka ovat pohjalla eh, ja hakea ratkaisuja. Yksi annettuja syitä on se, että siellä saattaa olla eh, tarvikkeita, joita voidaan käyttää sotilastarkoituksiin. No tässä tapauksessa minun mielestäni meidän pitäisi sanoa, että annetaan kielletty lista. E, nämä ovat niitä tuotteita, joita ei saa tuoda Israeliin. E, ja sitten taas lista, jossa on ne tuotteet, joita voi mm, tuoda Gaasaan. Uskoisin, että e, unionin kollektiivisuus yhtenäänenä toimiminen on ykkösasia. Meidän pitää varmistua siitä, että puhutaan yhdellä äänellä. Ja sitten humanitaariset työntekijät, heille pitää antaa mahdollisimman paljon tukea ja pitää yrittää poistaa nämä tekniset todelliset ongelmat. Jatkokysymys vielä. Kandidaatkomissaari komission jäsenehdokas vielä hieman tarkemmin. EU on tehnyt useita yhteistyösopimuksia Israelin kanssa, jotka helpottavat israelilaisten tuotteiden pääsyä EUn markkinoille. Uskotteko, että tätä välinettä voidaan käyttää, jotta Israel aktivoituisi oikealla tavalla tässä kysymyksessä? This is exactly why I Juuri tästä syystä minä painotin tätä kysymyksen osaa. Meidän täytyy katsoa sitoumuksia Israelin kanssa. Minulla ei ole valtuuksia kertoa, miten se voidaan hoitaa, mutta tietenkin vien tämän viestin komissiolle ja se on minun tehtäväni varmistua siitä, että silloin kun on vakava kriisi, meidän pitää siihen puuttua, tehdä jotakin asian suhteen parole est à monsieur. Seuraavaksi edustaja Deva. Kiitoksia äh, puheenjohtaja. Kirjalla, äh, te olette, siis annatte äänen äänettömille. Viimeinen toivo hylätyille Äh, äh, äh, Ashton hän valvoi tietysti EUn etuja näissä maissa, Bill Bucks ja Tikut puhuvat kauppa-asioista, ja te olette sitten se ihminen, jotka, joka puhuu niiden puolesta, jolla ei ole mitään sananvaltaa. Joudummekö sitten taistelemaan tässä, oletteko valmis taistelemaan omia, oman ajatustenne puolustamiseksi muita vastaan? Kyllä vaan. Niin, onko vielä seurantakysymys, jatkokysymys? Not after that answer, no. Tämän vastauksen jälkeen ei ole mitään tarvetta jatkokysymyksiin, mutta toivottavasti muut komissaarit olivat nyt kuulolla. Ja. Kyllä, varmasti. Oui, euh, suite nyt Haitin maanjäristyksen jälkeen EUn humanitaarinen apu eh, käynnistettiin nopeasti ja Euroopan unionin väestönsuojelu suojelu eh, sai tukea myös kansalliselta taholta. Eh, minkälaista, minkälaisia asioita pitäisi oppia tulevaisuutta varten tästä kokemuksesta? Millä tavoin voidaan parantaa ko- koordinointia, täydentävyyttä ja yhteenkuuluvuutta Euroopan unionin hum- humanitaarisessa avussa, mitä voitaisiin painottaa tätä tukea. Ja jos luodaan väestönsuojelujoukot ja se on teidän prioriteettinne, miten se järjestetään? Kiitoksia komission jäsenehdokas. This, uh, this... Kiitos paljon tästä kysymyksestä. tämän äh, kansainvälisen yhteistyön ja humanitaarisen avun äh, komissaarin pestin perustaminen on todellakin askel oikeaan suuntaan ja juontaa juuri näistä mainitsemista kysymyksistä. Neuvostossa äh, on kuulemma kaksi ryhmää, eli siis se, jotka, ryhmä, joka huolehtii elintarvikeavusta ja toinen ryhmä, joka huolehtii väestönsuojelusta. Ja on tärkeää käyttää näitä kahta reittiä – <clears throat> ja ehkä pyrkiä identifioimaan mahdolliset synkronointitarpeet. Ne eivät välttämättä aina ole ihan samalla sivulla omissa suunnitelmissaan. Haitin op- op- opetukset, opetukset on, on otettava huomioon. Muun huomio. Tsunamin jäljiltä pidettiin asiallinen, vakava henkinen arviointi ja evaluaatio tsunamin opetuksista. Se silloin tehtiin ja laadittiin. <clears throat> Nyt Haitin tilanteessa joitakin näistä opetuksista on pantu täytäntöön. <clears throat> Aika paljonkin, ei kaikkia, mutta monta. Ja nyt on kysymys sitten siitä, että mitä opet- opetuksia voimme sitten vetää Haitin tilanteesta. Mitä, mit, missä, mitä siellä tehtiin huonosti ja missä on parantamisen varaa. Ja nimenomaan juuri nämä ryhmät sitten neuvostossa ovat hyvä foorumi näiden asioiden pohtimiseksi. Ja vielä jatkokysymys. Ei jatkokysymystä. Ja nyt sitten valiokunnan varapuheenjohtaja Jan Vasko, yksi minuutti. Well, I have a problem because I have... Minulla on pieni ongelma, koska minulla oli kaksi kysymystä, kysymystä jo valmist, valmistettuna. Ne kysyttiin ja te vastasitte hyvin, mutta täytyy improvisoida. Mutta kuvitellaan, että meillä on hyvin äh, äh kriisi, kriisi jollakin poliittisesti ää, äh, tulenaralla äh, seudulla. Miten te sitten ää, sopitatte yhteen nopean avun perille toimittamisen tarpeen ja sitten toisaalta tämmöisen pidemmän, vaikut, pidemmän aikavälin poliittisten toimien tarpeellisuuden ja niiden yhteensovittamisen. Tarjonneet. Humanitaarisen avun näkökulmasta kaikista tärkein tekijä on nopeus meidän täytyy antaa apua nopeasti, meidän täytyy varmistua siitä, että sitä tarvitsevat ihmiset saavat apunsa. Se on meille ensisijainen tavoite. Jos olosuhteet ovat sellaiset, aivan kuten valitettavasti tapahtuu liian monessa paikassa, että jälleenrakennus ja kehitys eivät pääse seuraamaan, niin silloin on ongelma joudumme siinä tapauksessa hyvin pitkään avusta riippumisen tilanteeseen. Siinä ihmisten elinkeinot on tuhottu ja on vaikea mennä takaisin tuottavaan elämään jossa, tai tilanteeseen, jossa on tuottavaa työtä. Miten, mitä pidempään tämä tilanne jatkuu, sitä vaikeampi on mennä jälleenrakennus- ja kehitystilanteeseen, ja tämä mielessä meidän täytyy arvioida, milloin poliittiset olosuhteet ovat oikeat. Jos me asetamme liian korkealle nämä standardit, niin saattaa olla, että toimimme väärin. Saamme aikaan enemmän vahinkoa kuin apua. Eli usein näihin päätöksiin äh, tulee, mm, tulevat mukaan myös tunteet, ei ainoastaan poliittisia näkökohtia. Äh, itse asiassa tämä riippuu hyvin paljon äh, avoimuudesta ja siitä, miten voimme mahdollisimman objektiivisesti tehdä päätöksiä. Onko teillä vielä jatkokysymys? Okay. Ei, kiitos. Alors, Euh, nous avons prévu. No niin, meillä olisi jatkokysymysten jakso. Ja e, sitten e, tässä tulevat kysymykseen sellaiset jäsenet, jotka haluavat lisätietoja. E, ja koordinaattorit ovat asetelleet tässä aihealueet etukäteen. Mitä te olisitte oppineet? oppinut Haitin maanjäristyksestä Euroopan unionin näkökulmasta? Millä tavoin tällä voisi, voisitte edistää eh, humanitaarisen avun asiaa jatkossa? Obviously the crisis is still evolving. No tietysti kriisihän jatkuu vielä ja äh, vielä ei ole aika analysoida opetuksia perus, äh, perusteellisesti. Tähän mennessä minulla on kolme asiaa ne ihmiset, jotka, ne, joille tämä työ on uskottu, ovat, ovat siellä soveltaneet tsunamin oppeja käytäntöön. Esimerkiksi tällaiset ennakkovarastot ovat, ovat keskitetysti paikoillaan, eli niitä on pitkin maailmaa, eli niitä on tuoda pitkin, pitkin Eurooppaa, kerätä, se, näin on toimittu. Sitten ää, tiedot, tiedottaminen sitä, mitä Eurooppa on tehnyt, on ollut vähän ylitse pursuavaa. Äh, kun totesin, että kun tämä tiimi oli siellä työssä ja he äh, ovat esitelleet minulle kerran vuorokaudessa toimittamansa tilanneraportin tilannekatsauksen. Se oli aika vaikuttavaa. Äh, se ei ole ollut samanlainen aina e-, kaikissa maissa meidän pitää kiinnittää tiedottamiseen yhtä paljon huomiota kuin itse toimii. Ihmiset nimittäin uskovat näkemänsä ja kuulemaansa, eli se on erittäin tärkeää. Sitten sain sen kuvan, että vieläkin voidaan koordinoida tätä eurooppalaista toimintaa vielä selkeämmin. Tämä ei ole ihan tarpeeksi vakavasti otettu huomioon. Jatkossa meidän pitää toimia myöskin näkyvämmin ja tehokkaammin Euro- Eurooppana, eikä vain 27 jäsenmaata plus yksi oli toimijana. Les États-Unis ont un bateau. Yhdysvallat ovat lähettäneet tukea Haitiin sairaalan muodossa. Voisiko Euroopan unioni jatkossa toimia samantyyppisesti? That goes, that goes again to the, to the question between military and civilian. Uh... Tämähän koski juuri tätä uh, sotilas- ja siviilitoiminnan avun yhdistämistä. Kuten äsken sanottu, uh, uh, sotavoimat ovat viimeisenä olinkortena erittäin tärkeitä, kun uh, puhuin talouspääosaston kanssa tästä asiasta. Ja kun uh, pohdimme tämän sotilaallisen ja siviiliavun koordinointia. Kysyin, että oliko, oliko heistä asiallista, että Yhdysvaltain puolustusvoimat tarttuvat nopeasti toimeen ehdottomasti, koska ei ollut siellä mitään hallitusta eikä ketään. Eli se oli ihan, ihan oikea reaktio tällaisessa tilanteessa, jos on hallinto romahtaa tai on jo valmiiksi olematon, silloin tietenkin on sotavoimien välintulo on oikeutettua ja perusteltua, mutta siinä pitää edetä erittäin varovasti, koska silloin kun se kerran on paikalla, ei sieltä poiskaan saa. Eli tarkkana pitää olla. Ja sitten viimeinen kysymys. Miten te takaat eurooppalaisen ennakoidun rahoituksen erityisesti Sudanille? Uh, well, the, uh, humanit- no, humanitaarinen apu on apu tarveperusteista. Eli siis paremmin, äh, äh, paremmin kohdennus riippuu kolmesta. Onko ensinnäkin arvioitu riittävän hyvin avun tarvetta, missä sitä tarvitaan ja kuinka paljon toisekseen olemmeko me kyenneet mobilisoimaan nämä tarvikkeet, joita tarvitaan, ja kolmanneksi, onko meillä pääsy näille apuun tarve, tarvi, apua tarvitseville alueille. Meillä on joskus, joskus ollut vaikeuksia esimerkiksi avun tarvitsijoiden tunnistamisessa. Monen, monen, monta kertaa aputyöntekijät eivät yksinkertaisesti pääse perille sinne, missä apua eniten tarvitaan. Eli meidän pitää erittäin ahkerasti parantaa tämän avun tarpeen analysointia, analysointityötä niin, että tiedämme, että me lähetämme oikeaa apua oikeaan kohteeseen. Ja myöskin katsomme sitten, että me pääsemme perille sinne, minne me haluamme päästä perille. Merci. Kiitoksia. Seuraavaksi aloitamme kolmannen kysymysvastauskierroksen ja siitä ensimmäiseksi edustaja Kretu. Niin, jatkan vielä tästä ja haluaisin puhua siitä tavasta, miten voimme varmistaa sen, että avustustyöntekijät voivat toimia turvallisissa oloissa, esimerkiksi sellaisilla alueilla kuten Kongo ja muissa selkkaus kohteissa. Siellä usein kohdistuu väkivaltaa ja esimerkiksi raiskauksia avustustyöntekijöihin. Miten tätä voitaisiin valvoa paremmin ja kuinka voidaan saavuttaa se, että humanitaarinen apu todella pääsee perille? Ja mitä aiotte tehdä, jotta avustustyöntekijöiden asema voidaan suojata? Komission jäsenehdokas. The se, mitä olemme oppineet ihmisiltä, jotka ovat tehneet töitä vaikeissa olosuhteissa, on, että he usein pitävät parempana sitä, että ne sotilasvoimat eivät ole heitä turvaamassa. Miksi? Heti kun sotilasvoimat ovat paikalla, olipa puolueettomuus tulee kyseenalaiseksi, mutta on sellaisia olosuhteita, joissa se on tarpeen, niistä juuri puhuimmekin, ja minun tehtäväni on varmistua siitä, että me olemme avoimia, me arvioimme kaiken olosuhteiden tarpeiden pohjalta. Euroopan komissiossa on oma on omat lentokoneet ja varsinkin Kongossa enimmäkseen Kongoa ajatellen tämä on toiminut. Tässä on käytetty myös lentoja Sudaniin, mutta meidän pitää miettiä, mitä voidaan tehdä, kun mietitään kuljetusvälineitä, mikä olisi turvallisin, että lennetään ennemmin kuin mennään hyvin vaarallisten alueiden läpi. Se on yksi varokeino. Unohdin sanoa eh, tämän tärkeän asian. Eh, on suureksi avuksi, jos saa olla yhteyksissä muihin. Ja mm, Haitissa esimerkiksi olemme tukeneet yhteyspalveluita niin, että ihmiset voivat soittaa kotiin ja sanoa, että olen kunnossa, mutta turvallisuusnäkökulmasta viestintä ja hyvä, mm, mm, hyvä arviointi tässä suhteessa on tärkeää. Anteeksi, meidän täytyy mennä vielä eteenpäin. Rouva Kretu, jatkokysymys. No, last year we had uh, more than Viime vuonna oli yli 200 äh, äh, humanitaarista työntekijää, jotka kuolivat. Nämä äh, tapaukset pitää tutkia tarkkaan ja välttää tällaiset tapaukset. Ja sitten edustaja Newton Dunn komission jäsenehdokas, minun mielestäni pärjäätte erinomaisesti. Me tarkastelemme täällä, miten toimisitte. Te puhutte eh, Venäjää sujuvasti. Miten, kun olette toiminut Venäjällä, miten se auttaisi teitä? Eh, auttaisiko teitä yhteyksissä venäläisten kanssa eh, apu Venäjällä? Komission jäsenehdokas. Ja, uh, parts of my Russian... Minä voin soveltaa eh, Venäjän kokemuksiani tähänkin tehtävään. Ensinnäkin, kun olin siellä johtajana, eh, siellä oli edelleen eh, komission humanitaarista tukea ja YKsta, varsinkin Tsetseniassa ja sen naapuritasavalloissa. Ja me olimme komission kumppaneina ja YK kumppaneina seuraavasti. Maailmanpankki ei tarjoa humanitaarista apua, mutta me voimme tehdä niin, että mahdollistamme, että apua saadaan paikalle. Käytämme omia väyliämme Moskovan johtoon ja näihin tasavaltoihin. Me rakensimme hankkeen myös tämän humanitaarisen avun ympärille Pakistanissa ja naapurialueille. Me keskityimme nimenomaan virkamiehiin, jotka ovat vastuussa näistä asioista. Ja me emme eh, voineet toimia kuitenkaan Tsecheniassa. Me toimme ihmisiä Tsecheniasta, eh, muistaakseni Bulgariaan koulutettavaksi Tämä on siis ensimmäinen tapa. Ja sitten toiseksi, onneksi olin Venäjällä silloin, kun ensimmäisen kerran se oli isäntänä G8-kokouksessa. Ja silloin kysyttiin, mitä voidaan tehdä, ja sanoin, että minkä tähden ei puhuttaisi siitä, miten nämä uudet lahjoittajamaat toimivat. Tämä taisi olla 2008 huhtikuussa tai 2004 Ehm, ja nyt pidetään seuraava G8-kokous siellä. Ja nyt jatkokysymys. Me voimme keskustella tästä toisten, mutta jatkokysymys Mitchellin ensimmäisestä kysymyksestä. Miten lisätään teidän työnne näkyvyyttä EU-puolesta? Ehm, voisitteko kirjoittaa blogia tai sitten ehm, joku muu kirjoittaisi puolestanne tai sitten voisitte käyttää Twitteriä ehkä? Uh, both. I actually think niin eh, minun mielestäni Twitter on erinomainen tämän tyyppiseen, koska siinä voidaan eh, antaa otsikoita. Eh, siitä saa hyviä otsikoita lehtiin jos tekee asian hyvin. Minä olen vanhempaa sukupolvea, joten tulen jäljestä päin mukaan. Minä olen seurannut kyllä Twitteriä ja minä minä olin peloissani alun perin, että siellä asiat kuuluvat jonkun muun suusta kuin omastani. Silloin, kun puhutaan asioista lyhyesti, silloin pitää keskittyä vakuuttamaan. Seuraavaksi vihreiden Isabel Lödin. Kiitoksia puheenjohtaja, olen täällä. Haluaisin kysyä, minkälaisia seurauksia ehdokas näkee eh, sillä, että kun eh, Kööpenhaminassa epäonnistuttiin, eh, katastrofiriskit nousevat, koska Kööpenhaminassa ei onnistuta mitenkään vähentämään kahdella asteella ilmaston lämpenemistä, miten tämä vaikuttaa humanitaarisen avun suunnitteluun kun mietitään sitä, että riskit ovat kasvamassa. Entä sitten katastrofin ehkäisy, kun puhutaan monikansallisten yritysten toimista kehitysmaissa? Millä tavoilla voidaan painostaa näitä yrityksiä, jotta ne noudattavat ympäristöstandardeja, jotta ehkäistään katastrofeja? Ja jäsenehdokas. Ehkä siitä syystä, että minä tulen ympäristöyhteisöstä. Minä itse olin Kööpenhaminassa ja minä suhtauduin hiukan kaksijakoisesti. Minun mielestäni oli ongelmallista, koska se oli niin kaoottista ja toisaalta eurooppalaisesta näkökulmasta Eurooppa ei saanut Euroopan unionin omaa paikkaa pöydässä – ja tämä on asia, jota pitää jatkossa miettiä. Mutta viisi vuotta sitten en olisi eh, edes toivonut, että nähtäisiin 120 valtion päämiestä eh, puhumassa ilmastonmuutoksesta, mutta nähdään, miten kriittinen tämä kysymys on. Se saattaa olla meidän sukupolvemme suurin haaste. Minun mielestäni eh, se on ollut nousussa ja siellä oli 40 000 henkeä ja kaos, eh, mutta silti siinä päästiin eteenpäin. Siellä on kyllä myönteisiäkin näkökohtia. Mutta tämä kysymys, olen aivan samaa mieltä siinä, että meidän täytyy eh, olla valmiina, tarvitaan lisäresursseja, jotta autetaan eh, katastrofeissa ja pankissa itse itse tein töitä eh, siinä, miten köyhiin maihin, köyhät maat ovat haavoittuvaisia eh, ilmastokysymyksissä. Ja meidän täytyy miettiä, miten voimme luovasti eh, kehittää tätä kysymystä. Meidän täytyy kehitellä tätä, jos me mietimme sitä, että tarvitaan 10-15 vuotta, jätetään nämä maat omilleen, näin ei onnistuta. Mutta minun tehtäväni on tehdä läheistä yhteistyötä kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa. Ja Rova Levin jatkokysymys. On. Voisitteko vielä puhua hiukan siitä, miten suuryritykset vaikuttavat kehitysmaissa ja miten voidaan ehkäistä katastrofeja tulevaisuudessa. Niin, mm, tämä ei ole mikään yksi möhkäle, koska on sellaisia yrityksiä, jotka ovat toimineet erittäin hyvin, ottaneet yhteiskuntavastuuta harteilleen kehitysmaissa ja sitten on sellaisia eh, mm, yrityksiä, jotka hakevat eh, lyhytnäköisesti voittoja ja saavat aikaan tuhoa enemmän kuin kehitystä. En voisi eh, mitenkään yleistää näiden yritysten toimintaa, mutta sen sijaan voin sanoa, että koska monet yritykset ovat suurempia kuin valtiot, niillä on vastuunsa. Ja kysymys herääkin, miten kansalaiset voivat tukea. Nyt meidän pitää mennä eteenpäin ja annan seuraavaksi puheenvuoron äh, edustaja Samikille. Se on, äh, hän on teidän takananne täällä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen ehdokas. Minun on sanottava, että todella pidän teistä ja tyylistänne. Toivottavasti menestytte Haluaisin kuitenkin esittää uudelleen erään kysymyksen, jonka jo esittiin De Huhtille. Hän, oli, hän tuli takaisin Haitista ja Amnesty International ja muut järjestöt ovat ilmoittaneet, että kymmeniä lapsia on kateissa. He selvisivät kyllä maanjäristyksestä. Ja todella kansainvälisen yhteisön pitäisi nyt kiinnittää äärimmäisen paljon huomiota tällaisiin lasten laittomiin kaapauksiin ja lapsikauppaan. Ja mihin toimiin on jo lähdetty ja aiotaan vielä lähteä, jotta voidaan valvoa ja turvata näiden äärioloissa elävien lasten asema. Very encouraged that UNICEF is äh, on hyvä, että UNICEF on ottanut tämän asian vakavissaan. Teiltä on tullut paljon asiaan liittyvää tietoa. Näin muut sitten voivat muodostaa oman kantansa perustellummin. Tässä tarkoitan lähinnä nyt valtiojohtajan hallituksia. Koska jotkut, jotkut näistä adoptioista on jo sovittu aiemmin aivan äh, asiallista tietä monet osapuolten kesken, jotka haluavat todellakin olla avuksi. Mutta sitten tietysti tämä lasten salakuljetus on aina uhkava vaara tässä tapauksessa. Näin voinkin sitten yhtyä UNICEFin kollegoihini varoittamalla tästä, varmistamaan, että kaikki pitävät varansa, silmänsä ja korvansa auki. Ja ne, jotka eri, ja ne, jotka ovat tekemisissä maahan, maahanmuuton kanssa, voivat sitten pysäyttää tämän toimen, toiminnan hyvissä ajoin. Teillä on jatkokysymys. No, no. Grazie. Grazie. La monsieur Puheenvuoro nyt sitten herra Geräys, olkaa hyvä. No. Kiitoksia. Vakavissa humanitaarisissa kriiseissä ja luonnonkatastrofeissa tarvitaan apua, terveydenhuoltoa, vettä, mutta erityisesti johtokapasiteettia, joka on välitöntä ja tapahtuu kentällä. Tarvitaan selkeitä sääntöjä, ohjeita ja vastuunkantoa viranomaisilta. Uskon, että EU voi olla äärimmäisen tärkeässä roolissa humanitaarisessa avussa, kun se antaa tukea tämänkaltaisissa kriiseissä ja hallinnoinnissa. Me pystymme luomaan sellaisia tiimejä, jotka voivat auttaa kriisin hallinnassa, tai kykenemmekö tähän? Olkaa hyvä, Rova, mm, komission ehdokas. Toki tämä on, on hyvin tarpeellinen ja se, mitä olemme saaneet kentältä, olen saanut kentältä kuulla, ja, ja kenties äh, kohta ex-maailmanpankin kollegaltani olen saanut kuulla, että, että on aika paljon äh, epävarmuutta siitä, miten äh, siellä valtiovalta pyrkii hallintoa hoitamaan – tässä hallinnossahan tämä instituutioiden rakentaminen on aika tuoretta perua, ne olivat juuri saamassa rivinsä järjestykseen. Yksi seikka vielä. Yksi muu ala, alue, jota meidän pitää miettiä, on se, miten me voimme tarjota yksityiselle sektorille toimintamahdollisuuksia. Jos me ajamme ainoastaan tukeutua julkiseen sektoriin ja ja kansainvälisiin järjestöihin ja niiden tukeen. Me, me emme saa haitia jaloilleen mitenkään. Tai ainakin se kestää paljon paljon kauemmin tällä tavoin. Jos me siinä vaiheessa, kun siirrymme jälleenrakennusvaiheeseen, on, on tärkeää luoda elinkeinoelämälle mahdollisuus, tilaisuus palata – jotain tällaista liikehdintää on niin tapahtunutkin. On, on tärkeä huolehtia, ettei liike-elämä täysin pyyhkiydy haidin kartalta si, siinä vaiheessa, kun työpaikkoja ja, ja, ja yritystoimintaa alkaa syntyä. Meidän pitää olla sitä tukemassa. Tietysti julkisen sektorin interventio ja kansainvälisen interventio ja muka apu on erittäin tärkeä ja olennaista – ja sitten taas puhe katkaisti. Simplemente Niin, halusin vielä korostaa, että totta kai tässä on kyse siitä, että tuetaan niitä, jotka ovat kentällä, toimivat siellä. Eli heidän omien viranomaistensa täytyy antaa tuki, tai kansalaisten täytyy antaa tuki viranomaisille. Ja tarvitaan todella apua siihen, että tämä johto onnistuu. Tämä on ehkä kriisinhallinnassa tärkeintä. Romme komissari Erkas. No niin, tämähän onkin ihan oikea hetki. Ja tällöin, kun se, tämä hallintorakenne on heikoimmillaan, silloin se tarvitsee akuuttia tukea. Joka tapauksessa sen toimintaedellytykset ovat heikentyneet, mutta nyt aivan erityisesti apu on akuutista tarpeen. Mm. Seuraavaksi luovutan, äh, mu, äh, luovutan puheenvuoron ympäristövaliokunnan edustajille Edi Estrella. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja Rova Georgieva. Haluaisin palata luonnonkatastrofeihin Euroopassa. Tiedonannossanne koskien luonnonkatastrofien katastrofien ennaltaehkäisyä. Komissio arvioi, että harkitaan mahdollisen aloitteen alullepanoa koskien metsäpaloja. Ja tarkoittaako tämä nyt sitä, että komissio aikoo laatia direktiivin metsäpaloista, aivan kuten parlamentti on päätöslauselmassaan vuonna 2006 pyytänyt? ja sen perusteella, mitä jo on olemassa tulvien osalta. Teillä on kaksi minuuttia aikaa vastata, Rova komission ehdokas. Niin, sikäli kun ymmärrän, että, e, että e, tällä e, metsäpaloja pyritään suitsimaan sekä, sekä ympäristö- että maatalous politiikan äh, sektoreilta, en tiedä miten nämä oikein toimivat. Jos tarkastellaan näitä tulvia ja näitä tätä merkittävää äh, ilmiöitä ja sitten luoda siltä pohjalta direktiivi, joka olisi hyödyksi laajasti, mutta nyt voin kerrankin sanoa sano asiani lyhyesti. Minun täytyy tästä, tästä oppia lisää. En voi pysty vastaamaan kyllä tai ei tänä päivänä ilman, ilman että olen perehtynyt asiaan paremmin. Ja jatkokysymys. Kiitos. Haluaisin vielä kysyä seuraavaa. Eli toinen parlamentin suositus koskien kuivuutta ja tulvia. Onko teistä tärkeää, että luotaisiin tarkkailukeskus luonnonkatastrofien valvomiseksi, jotta voidaan pikaisesti reagoida ja samoin ennaltaehkäistä, eikä ainoastaan reagoida. Definitely having... Ky- tietysti tällaisia tietoja pitää olla. On, on tarpeen tietää, E, e, e, missä näitä on ja ilmenee, ja sitten täytyy miettiä, mitä tällainen ylimääräinen seurantakeskus voisi sitten asiaa edes auttaa. Mutta tot, selvähän on, että mitä, mitä enemmän ja parempaa tietoa meillä on, sitä paremmin me kykenisimme sitten reagoimaan tilanteeseen ja ö, pienemmin kustannuksiin, sekä ajatellen inhimillisiä että ö, rahallisia kustannuksia. Ja nyt tulemme Catch the Eye-jaksoomme. Ja kysymysten pitää liittyä humanitaarisen avun kysymyksiin ja kansainvälisen humanitaarisen lain loukkauksiin. Ja tästä ensimmäiseksi edustaja Mitchell EPPstä. Um, haluaisin kysyä komissaariehdokkaalta, mitä voitaisiin tehdä Äh, kansalaisen äh, rikostuomioistuimen äh, valtaoikeuksien lisäämiseksi sellaisten valtionpäämisten saattamiseksi edes vastuuseen, jotka surmaavat ja, ja, ja riistävät kansalaisia. Mitä voitaisiin tehdä enemmän tämän työn tehostamiseksi? I'm afraid that this... Mm, pelkäänpä, että tämä menee alueelle, mm, joka menee humanitaarisen avun ulkopuolelle, koska tässä mietin Sudania ja kansainvälisen rikostuomioistuimen yritystä antaa tuomiotansa humanitaarisen avun työntekijät Sudanissa. Heille tämä on poliittinen kysymys eikä osa salkkua, mutta minusta vaikuttaa siltä, että rouva Ashton voisi paremmin vastata tähän kysymykseen. I'm not ducking, but I... La parole maintenant... Et... Ja seuraavaksi edustaja Guerrero Salom. Eh, Kiitos. Miten arvioitte humanitaarisen alueen parantamista nyt Espanjan puheenjohtajakauden aikana? Sekunde. 45 sekuntia. Earlier. Niin kuin keskustelimme aikaisemmin, äh, tästä äh, tulee äh, seurantaraportti ja näin voimme tunnistaa sellaisia alueita, joihin pitäisi kiinnittää lisähuomiota. huomiota tai sitten kiihdyttää toimintaa niillä alueilla, joissa on vähiten menty eteenpäin. Minun mielestäni kaikista kriittisin kysymys on vaikein ja se on siviili- ja sotilas osapuolen kosketuspinnasta. Ja Espanjan puheenjohtajakaudellaan keskustele asiasta ja olisi erittäin suureksi avuksi, jos siinä päästäisiin eteenpäin. Ja seuraavaksi edustaja Kiitoksia. Haluaisin esittää kysymyksen äh, jäsenehdokkaalle muutama vuosi sitten. Äh, Burma kielsi eh, pääsyn omaan maahansa sen jälkeen, kun siellä oli tapahtunut luonnon katastrofi. Ymmärrän, että tässä oltiin hyvin varovaisia. Teillä on kuitenkin eh, valtuudet arvioida eh, tarvittavassa tapauksessa tilanne. Teillä oli vain 15 sekuntia ja käytitte 30. No, tämä riippuu aina tapauksesta meidän pitää katsoa, minkälaisia päätöksiä kussakin olosuhteessa teemme. Tai, no, otetaan vähän taaksepäin. Tämä päätelmä tehtiin tietystä syystä. Päätös tehtiin tietystä, ja syyt olivat se, että tässä että perusteet pitää olla todella lujat, kun sotilaita kutsutaan apuun. <clears throat> Täytyy olla tiettyä rikollista toimintaa siellä taustalla. Ei ole tämmöistä yhteistä yhtä ratkaisua. Meidän pitää aina miettiä asioita tapauskohtaisesti ja sitten miettiä ylipäätään sitä, millä tavalla, missä olosuhteissa kansainvälistä humanitaarista apua keskimäärin tarjotaan. Edustaja Stas, vihreät. Inleiden. Kiitos. Kirjeva, alkupuheenvuorossanne sanoitte, että kun käytetään väkivaltaa, te puututte tilanteeseen. No, tätä tapahtuu päivittäin Kongossa. Ja miten konkreettisesti korotatte ääntäne Kongon viranomaisia kohtaan? Now hence. No, tässä tapauksessa me voimme ainoastaan varmistaa sen, että, että että kun että me teemme jotain, mehän sen leirin äh, äh, rakensimme ja meidän pitää katsoa, etteivät naiset sitten altistu näille äh, sukupuoleen, sukupuolisille hyökkäyksille ja, ja seksuaaliselle väkivallalle. Meidän aina, aina kun eh, mietitään näitä turvallisuusrakennelmia, ajattelemme erityisesti naistyöntekijöitä ja siinä tietenkin pitää, pidä, yritämme sitten vaikuttaa siihen, että kumppanimme YK esimerkiksi tässä tapauksessa ää, ää, omaksuvat ää, jämäkämän kannan tämän tyyppisiin rikoksiin. Karas, Karu. Edustaja Työkäräs, olkaa hyvä. Um, Do you have the intention to impose Onko teillä aikomus asettaa sanktioita niille maille, hallituksille, jotka ovat vastuussa humanitaarisesta kriiseistä tai jotka kieltävät humanitaarisen avun pääsyn alueille? Within my portfolio... Minun salkussani minulla ei ole käytössäni tämän tyyppistä välinettä, koska humanitaarisen avun periaatteisiin kuuluu puolueettomuus, mutta kuten olemme nähneet hyvin äärimmäisissä väärinkäytöstapauksissa Euroopan unioni ei näissä tapauksissa anna kehitysapua, varsinkin ääritapauksissa, joissa loukataan ihmisten ihmisoikeuksia, mutta antaisin tietoa, julkista tietoa komissiolle jotta voidaan tehdä tästä poliittisia päätöksiä. Ja nyt siirrymme neljännelle kysymysvastauskierroksella. Tässä Alden edustaja Görens. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin puhua operatiivisesta ulottuvuudesta, joka Euroopan unionin pitää perustaa, jota annetaan vastaus humanitaariseen kriisiin komission jäsenehdokas, äh, onko teillä äh, ajatuksena tietty taakanjako Euroopan unionin sisällä? Ähm, aiotteko äh, toimia niin, että pyydetään kaikki jäsenvaltiot antamaan panoksensa, jotta jaetaan tätä taakkaa? Komission jäsenehdokas. Uh, I'm, uh... Aivan varmasti olen taakanjaon kannalla, mutta silti näen itselläni tietyn roolin siinä, että puoltaisin uusien jäsenten aktiivisempaa osallistumista. Itse tulen uudesta jäsenvaltiosta, joten minulla on velvollisuus tuoda maidemme kansalaisille lisää tietoa. Ja jos olemme vaikeassa rahallisessa tilanteessa, tämä on tietenkin ongelmallista, mutta tärkeää meille eurooppalaisina on toimia tällä tavoin. En vielä tiedä riittävästi siitä tavasta, jolla komissio toimii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, kun taakkaa jaetaan. Minä otan tästä selvää ja teen yhteistyötä kehitysyhteistyökomissaarin kanssa tulevina vuosina tässä asiassa. Ja onko sillä vielä jatkokysymystä? Ei siinä tapauksessa. EPPstä edustaja Stram. Herzlichen Dank. Kiitoksia kovasti komission jäsen ehdokkaalle. Teidän kanssanne on oikein miellyttävä keskustella. Toivottavasti tämä ei ole viimeinen kerta. Vastauksissanne sanotte, että haluatte tehdä ehdotuksen näihin toimintajoukkoihin jo tänä vuonna. Tiedättekö tarkemmin, koska? Ja mm, tiedättekö, voisiko vuonna 2011 jo syntyä tällainen vapaaehtoinen joukko? Eikö tämä ole hieman optimistista? I completely agree it's optimistic, but... Olen samaa mieltä siitä, että se on optimistinen, mutta 2011 eh, on vapaaehtoisuuden vuosi, niin jos nämä joukot perustetaan, niin se on ajankohtainen vuosi. Tosiaan tämä on Lissabonin sopimuksessa 214 eh, kohta. Meidän täytyy tehdä töitä, jotta se tapahtuu. Eh, tässä on kaksi seikkaa, jotka pitää ottaa huomioon. Budjetti ja näiden joukkojen tehtävä. Budjetti, koska sitä ei voida rahoittaa humanitaarisen avun budjetista, joka meillä nyt on. Se olisi epäoikeudenmukaista niille ihmisille, joita ne palvelemme. Ja toiseksi, meidän pitää miettiä, mikä tämä joukko olisi ikään kuin miehiä. Me ei voida lähettää vapaaehtoisia sellaisiin kriisiolosuhteisiin, joissa tarvitaan valmistautumista, mutta ehkä voidaan lähettää esimerkiksi ikään kuin insinöörit ilman rajoja joukoista. Meidän täytyy miettiä näitä joukkoja niin, että niin monet vapaaehtoiset voisivat lähteä turvallisesti mukaan. Minä olen kovin innostunut vapaaehtoisjoukoista. Ehkä siitä syystä, että olen uusi, mutta silloin kun jotakin tällaista meidän sopimuksessamme on, ja sitten kun meillä on tulossa vapaaehtoisten vuosi, niin se on todellakin oikea hetki toteuttaa tämä. Mutta me tarvitsemme budjetin ja tarkkaan suunnittelun. Onko vielä jatkokysymys? Voitteko kuvitella, että myös jäsenvaltioiden kanssa tullaan käymään tästä vaikeita keskusteluja? Madame la commissaire de designée. Komission jäsenehdokas. Niin, tässä olennainen sana on vapaaehtoisuus. Minun mielestäni ei jokaisen maan tarvitse lähteä eikä kaikkien, vaan vapaaehtoisten. Joten me tarjoamme puitteet, me mietimme sitä, me tarvitsemme hiukan rahaa, jotta se saadaan toimimaan ja sitten jäsenvaltiot, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan, niin lähtevät osallistumaan. Olisi aika outoa, että meillä olisi äh, pakolliset lakisääteiset äh, vapaaehtoisjoukot. Ehkä se äh, menee myös jäsenvaltioiden suuntaan. Parole monsieur. Seuraavaksi edustaja Cashman. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin tiedätte, me arvioimme hakijan kykyä. Olen ollut täällä tänään iltapäivällä. Minä olen erittäin vaikuttunut teidän tietämyksestänne, rehellisyydestänne ja älyllisestä kyvystänne. Te olette erinomainen esimerkki tästä poliittisesta eh, yhteenkuuluvuudesta. Minä en kysy tässä mitään, vaan meidän pitäisi mennä nopeasti myönteiseen vahvistusprosessiin. There were consensus. Konsensus taisi olla. okay. Um, I, I follow... No niin, nyt jatkan listalla. Ja seuraavaksi edustaja Teokorasos EPP. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä Cashmanin kanssa, mutta esitän myös kysymyksen. Minä vastustan kaikenlaista sotilaallista väliintuloa. Muistan, että tai varmasti yhdysvaltalaiset koskaan tule poistumaan Haitista, mutta silti haluaisin kysyä, aiotteko järjestää humanitaarista pikaista apua ja tai joukkoja, jotka voisivat toimia tällaisissa kriiseissä, kun otetaan huomioon, että Gaasassa tai Pohjois-Libanonissa, Sumatralla tai Haitilla mm, voisimme siis toimia vapaaehtoispohjalta, mutta tähän liittyy aina tiettyjä riskejä. Mutta voidaanko tähän myös pakottaa? The, the idea of... Uh, niin, EUn nopeista ja nopeasta, nopeasta joukoista ja no, nopeasta tuesta, jota Barnier ehdottaa, ne menevät tähän suuntaan. Eli joukot olisivat jäsenvaltioista, mutta jos puutteita on tunnistettavissa, niin komissio täyttäisi nämä aukot, komissio kokonaisuutena. Minun mielestäni meidän täytyy tarkastella tätä asiaa. Minu, minusta tässä on järkeä, mutta jos monen vuoteen mitään ei ole tehty, niin siihen täytyy olla erittäin hyvät syyt olisi vastuutonta eh, tehdä päätöstä, mutta hyvin aktiivisesti eh, sitoutuisin tähän kysymykseen, seuraisin eh, seurasin tätä keskustelua. Keskustelimme Parantar Ashtonin kanssa siitä, miten nopeasti täytyy lähteä keskustelusta operatiiviseen toimintaan. Minä palaan tähän kysymykseen, kun tulee selväksi, minkä tähden ei mitään tapahtunut. Tai tästä jatkan. Onko vielä jatkokysymys? Kiitos. Mihin asti äh, ajattelisitte, tämän mentäisiin siinä, että annettaisiin tietynlainen passi niille, jotka lähtisivät äh, vapaaehtoisina tällaisiin vaikeisiin tilanteisiin, erityisesti esimerkiksi Gazaan? Thank you for this. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Tämä ei ole sellainen asia, josta olen saanut tietoa. Esimerkiksi eh, YKssa on eh, YK on eh, oma passi, se passer ja en tiedä nyt, mitä teemme ajatellen humanitaarisia työntekijöitä, heidän passejaan. Kun saan asiasta lisätietoa, niin voin palata ja asian ja vastata vielä siihen. Edustaja eh, Toija, S ja D. Signora komissari. Kiitos. Komission jäsenehdokas olette osoittanut, että hätätilanteiden hallinnoinnin lisäksi on tärkeää, että rakenteet ovat kunnossa, jotta voimme toimia. Tämä lähestymistapa voisi olla siis ennaltaehkäisevä, mutta haluaisin ottaa esiin erään ongelman ja pitkällä aikavälillä on erilaisia ihmisen aiheuttamia tai muita katastrofeja tai nälänhätää tai muuta usein näissä tilanteissa esimerkiksi Afrikassa otetaan käyttöön esimerkiksi laajoja maa-alueita, joita viljellään, mutta sitten ne hylätään. Mitä tässä asiassa voidaan tehdä, jotta voidaan estää massa maastamuutto? This, uh, this question goes... Niin. Tämä kysymys äh, juontaa suoraan katastrofien perussyihin ja kehitykseen, jolla, jonka kautta niitä voidaan joko auttaa, tai se ei voida auttaa tai pahentaa. Minun näkökulmastani toimivaltuuksini puitteissa täytyy huolehtia sitä, että toimin yhteistyössä kehitysyhteistyökomissaarin kanssa niin, että huolehdin siitä, että tällainen kehitystyö ajatellen juuri kestävää kehitystä ja sen vaikutusta ihmisille, väestöön, maahanmuuttoon ja kriisien riskien hallintaan. Ei välttämättä nyt kuulu ihan minun toimenkuvaani, mutta minä voin pitää silti silmäni korvani auki varmistaakseni, että keskustelut kollegiossa ja erityisesti kehitys komissaarin kanssa noudattavat myöskin tai ottavat huomioon myöskin nämä muuttujat. You have a follow-up question? Onko jatkokysymystä vielä? Niin. Kehottaisin teitä menemään hieman pidemmälle, ottamaan huomioon myös asiat, jotka eivät suoraan liity teidän toimivaltuuksiin, vaan yhteistyöhön täytyy kiinnittää huomiota. Ja myös naisten oikeudet ihmisoikeuksissa, nekin täytyy ottaa huomioon. Niitä ei ole todellakaan helppoa puolustaa tällaisissa toimissa ja puhuja keskeytettiin jälleen. Just to be very clear, The reason I, Tehdäkseni asia nyt selväksi, äh, kun ajatellaan näitä äh, vastuujakoja. Minä en äh, halua, halua että, että syntyy sellaisia odotuksia, että, että tästä humanitaarisen avun rahapussista rahoitetaan jotakin tällaisia vesihuoltohankkeita. Mutta tästä toisaalta toki toisaalta sitten Äh, tulen kannattamaan sellaisia toimenpiteitä, jotka ehkäisevät luonnonkatastrofin syntymistä jatkossa. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Breda EPPstä. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsenehdokas, haluaisin esittää teille kysymyksen, joka liittyy äh, humanitaarisen toiminnan täydentävyyteen Euroopan unionissa – ja kansallisella tasolla, mutta aivan ensiksi haluaisin tietää mielipiteenne nykytilanteesta, yhteenkuuluvuus kansallisella tasolla, Eurooppa-tasolla. Ja haluaisin lisäksi tietää, mikä teidän mielestänne on unionin tarjoamaa lisäarvoa mitä lisäarvoa saadaan tuolla tasolla. Kiitoksia. Uh, over the last uh, years, uh, they had... Viime vuosina on sovittu uh, avun koordinoinnista, erityisesti tämä Akran sopimus alkoi sitten tämä Pariisin julistus ja sitten siitä tuli Akra ja sitten ää, ää, edistystä on tehty sikäli, että ää, että tällaiset eri vaatimukset ja, ja, ja tietyt korvamerkinnät ja muut, joita avulle on haluttu asettaa, on sitten koordinoidusti kerätty. Tässä on mietitty sitä, millä tavalla, mitä etua eri lahjoittajilta on saatavana. Eurooppa on ollut aina tällaisena pioneerina humanitaarisen avun antamisessa. Ja se on aika, aika pitkälle, äh, pitkälle vaikuttanut esimerkiksi nykyisen työnantajan Maailmanpankin äh, toimiin. Jos, jos, jos ajatellaan Euroopan etulöintiasemaa, se perustuu parin seikkaan. Ensinnäkin se, se merkittävä äh, painoarvo, jota Eurooppa panee moniarvoisuudelle, moninaisuudelle, sosiaaliselle yhteenkuvuudelle, naisten aseman vahvistamiselle, e, pien, pienimuotoisille yksityisen sektorin kehittämiselle. Olen erittäin ylpeä siitä, että, että nimenomaan e, e, Eurooppa on ajanut tätä maanomistusta, ja silloin kun on jokin tällainen vakuus, sitä vastaan voi sitten lainata rahaa ja, ja perustaa elämäänsä laajemminkin. Tietenkin että tämä ei ole tarpeeksi ollut tämä ympäristöön ja tähän kehitykseen panostaminen, mutta on se aina hyvä alku. Me olemme tehneet huomattavasti arvojen, arvomaailman kehittämiselle esimerkiksi tässä yhteydessä. Ei jatko kysymystä, ainoastaan onnittelut. We, we now have the um, participating committee. Äh, no nyt äh, AFET-valiokunta, sen varapuheenjohtaja äh, Dominik Bodis, olkaapa hyvä. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsenehdokas, te vastasitte kysymykseen Gaasan tilanteesta, mutta haluaisin palata tähän asiaan Valitettavasti tämä tragedia on kestänyt jo hyvin pitkään ja se vaikeutuu hyvin pian merkittävästi. Egypti on päättänyt sulkea maanalaiset tunnelinsa Gaasan alueelle. Siellä yli miljoona henkeä joutuu eh, täyteen eristykseen Eli ne kuljetukset eivät mene Israelin kautta, eivätkä ne pääse pian Egyptinkään kautta. Miten kohtaamme tämän tilanteen? Minkälaisia nopeita aloitteita teillä olisi, jotta tämä humanitaarisen, humanitaarinen kriisi, joka on kestänyt pitkään, eh, jotta siitä ei tulisi uutta katastrofia? Teillä on kaksi minuuttia vastaukseen. I see this Minä pidän tätä, tätä erittäin tärkeänä kysymyksenä. On toki joukko hyvin äh, monimutkaisia äh, asioita, joista minun toimialastani vastaava komissaari, jossa komissaari ei voi toimia yksin. Pitää tehdä päätökset sekä komissiossa kollektiivisesti että yhteistyössä jäsenmaiden kanssa. Minä en lähde tässä nyt tarjoamaan tänä päivänä tällä, tältä istumalta mitään tällaista poliittista ö, suuntaviivaa tai toimintasuunnitelmaa. Se olisi vastuunnota ajatellen kollegojeni, jotka toimivat samoinen asioiden kanssa. <clears throat> Mutta yksi humanitaarisen apuun liittyvä merkittävä seikka kytkeytyy avun perille saamiseen – jos ei sitä, pyst- sitä asiaa pystytä saamaan aisoihin, tullaan aiheuttamaan kohtuunata haittaa muille ihmisille tai näille avun tarvitsijoille. Tietenkin minä tulen puhumaan omaan, omasta puolestani näissä asioissa, mutta en, en minä pysty yksin ää, ää, tässä nyt ratkaisemaan asiaa, joka on kymmeniä vuosia muhinut tai kulkenut tiettyä huomaansa, mutta tämä tulee olemaan varmaankin korkealla esityslistalla silloin, kun muiden ulkosuhteista vastaavien komissaarien kanssa näitä asioita puimme. Bodis, Onko vielä jatkokysymys? Niin äsken sanoitte, että kiireellisissä tilanteissa Euroopan unioni voisi käyttää tiettyjä juridisia välineitä niiden sopimusten puitteissa, jotka eh, sitovat Euroopan unionia tiettyyn jäsenvaltioon. Missä tilanteessa voitaisiin käyttää tätä suhteessa Israeliin, jotta voitaisiin painostaa ajatellen Gaasan aluetta ja saataisiin auki tämä käytävä, joka eh, otitte esiin? Komission jäsenehdokas, olkaa hyvä. Uh, Minä olen tätä seurannut tietysti ulkopuolisena kansalaisena tähän asti. Ja äh, tietysti hyvinkin merkittävä asia. Ja minusta Euroopan unioni on hyvin johdonmukaisesti edennyt valitsemallaan tiellä. Mutta vakuuttunut myöskin siitä, että vielä asiaa voidaan parantaa, vaikutusta voidaan tehostaa. Kyse ei ole siitä, että Euroopan unionilla ei olisi näkemystä, mitä tulee näihin erilaisiin instrumentteihin. Se täytyy vielä perehtyä tietenkin. Tämä on siis niin, tällainen kyntämätön sarka minulle. Ja tulen sitten tietenkin ot, ot, ottamaan opikseni vastuukomissaareen toista toimista, esimerkiksi Ashtonin toimista. Ja sitten katson, että onko tässä jotakin sellaista, joka kaipaa kohennusta. Ja palaan asiaan. Antu. Ja nyt me siirrymme seuraavaan kysymysjaksoon. Meillä on poliittisten ryhmien jatkokysymykset. Aion lukea ne täältä. Ne Eh, rajoitetaan minuuttiin eh, 45 sekuntiin eh, vastausten osalta. Jotkut maat kiristävät kansainvälistä yhteisöä niin, että osa väestöstä näkee nälkää, jotta saadaan apua ja omat resurssit pidätetään muihin tarkoituksiin, esimerkiksi Etiopia. Mitä voidaan tehdä? Teillä on minuutti 45 sekuntia vastata tähän vaikeaan kysymykseen. This, this is a really difficult question because it kind of goes... Vaikea kysymys. Tässä törmätään tällaiseen moraaliseen dilemmaan. Millä tavalla, että jos valtio väärinkäyttää kansalaisiaan saadakseen jotakin aikaiseksi, lypsääkseen heiltä jotakin, ja sitten toisaalta meillä on nämä tämän väärinkäytön uhrit. Aina mitä me voimme tehdä on toimittaa apu niille, jotka sitä apua tarvitsevat, ohi valtion vallan. Ja sitten myöskin paljastaa nämä väärin, väärintekijät mediassa ja muissa välineissä. Meillä on kansainvälisesti yksi väline käytettävissämme, joka on erittäin tehokas, siis jos kansainvälistä humanitaarisia lakeja rik, vastaan rikkoo, nämä sitten joutuvat puna, musta, mustalle listalle. Joskus valtiot eivät välitä, hallitsijat eivät välitä, mutta joskus kyllä kallistavat korvansa meidän vaatimuksemme. Emme me oikeastaan mitään muuta voi tässä siinä tilanteessa tehdä. Second, uh, ja ne toinen jatkokysymys. Miten te varmistatte sen, että humanitaarinen apu on itsenäistä ja sitä ei käytetä kriisinhallintaa eh, tai ulkopolitiikkaan. Very first thing. Yksi ensimmäisistä asioista, joita, joita toivon, tulevat kollegani sanoivat että älä, älä missään tapauksessa sotke humanitaarista apua ja väestön, väestönsuojelua minkään muun kanssa – se oli aivan oikeassa, koska nämä rahat, rahat ovat niitä, jotka menevät ihmisille, joilla ei mitään muuta ole. Siis se heidän elämänsä ja kuolemansa riippuu siitä, saavatko he meidän roposemme avukseen. Ja tämä on hyvin selvä asia minun mielessäni. Eli minä tässä, tässä salkussani pidän kaksi tulo- ja menoarviopaperia erillään. Ja jos jotain uusia instrumentteja sitten kehitetään, väestönsuojelusektorilla, nämä, nämä instrumentit ovat irrallaan humanitaarisesta hätäapurahastosta ja budjetista. What options do you see for minkälaisia vaihtoehtoja on tutkia innovatiivisia rahoituslähteitä nykyisin kehitysapualueella parlamentti on äh, vaatinut uutta äh, rahoitusvälinettä tähän. Join, uh... no, ihan ensimmäiseksi löysin viisaat päämme yhteen kehitysapukomissaarin kanssa sen varmistamiseksi, että nämä sitoumuksemme, mitä, joita meillä on nyt, ne todellakin sitten toteutetaan ja täytetään, koska siitä tulee sitten huomattavasti lisää rahaa tälle varsinaiselle kehittämistyöllekin näissä asianomaisissa vastaanottajamaissa. Ja ja tietysti komission ja neuvoston ja erityisesti parlamentin kanssa haluan pohtia näitä, näiden vaatimusten realismia. Jos yhdeksänä vuotena kymmenestä joudutaan ammentamaan vararahastoista, selvähän on, että, että rahat eivät riitä, että, että katastrofi tiheys ja vakavuusaste on kasvussa. Tietysti resursseista käydään kovaa kilpailua, mutta minä olen hyvin konservatiivi siltä osin, että, että jos, jos raha, että rahaa on käytettävä hyvin vastuullisesti ja huolellisesti, mutta jos katastrofit kolminkertaistuvat tai jos sotia ja selkkauksia on yhtä paljon kuin viime vuosikymmenenä ja tällä haurata valtioita yhä enemmän ja väestön kasvustakin yksinkertaisesti johtuen. Tiedämme, että maailman väestö kasvaa kahdella miljardilla seuraan 20 vuoden aikana. Suurin osa väestön kasvusta sattuu tietysti kehitysmaissa. Ja monet sitten ajautuvat kaauksen ja katastrofien ja luonnon ja muiden muistusten armoille. Tämä on realismia. Mutta samalla uskon hyvin voimakkaasti innova- innovaatioihin ja luovaan ajatteluun ja kustannustehokkaiseen tapaan ratkaista ongelma kut, ku, esimerkkiin ei ole aikaa, sanoo puheenjohtaja. Ja katkaisee mikrofonin. Komission jäsen, ehdokas, voisitteko kertoa omasta roolistanne kansainvälisessä yhteistyössä ja miten se suhtautuu Piibalksin ja Ashtonin kahden mun komissaarin työhön? Ja sitten samantyyppinen kysymys. Parlamentti Parlamenttia kritisoidaan usein siitä, että se on kiinnostunut ainoastaan omista valtuuksistaan. Eh, ensin paronitar Ashton ja sitten komission jäsen Kyhit Haitille ja se, se aiheutti sekaannusta. Oletteko selvillä vesillä siitä, kuka tekee komissiossa mitä ja oletteko eh, valmis ottamaan täyden vastuun humanitaarisista kysymyksistä Eh, vai oletteko varakomissaari Paronitar Ashtonille? let me, let me take the, the uh, question that is easiest to Aloitetaan tästä helpommasta päästä. Minä vastaan humanitaarisesta avusta eh, ja eh, kriisinhallinnasta komissiossa. Ja sen otan vastuulleni. Mutta kuten tänään olemme monen kertaan todenneet, on tällaisia päällekkäisiä alueita, monta sellaista tointa, jossa tulen luottamaan, parannetaan Ashtoniin, jonka ansiosta meidän äh, reaktiomme tulee olemaan sitten äh, sit kahta voimakkaampi silloin, kun tarvitaan ulkosuhteiden tai joidenkin muiden elinten reaktiota. Jos minut äh, valitaan nimenomaan, niin sitten tulen hoitamaan tätä humanitaaristen avun ja kriisinhallinnan salkkua. Tämä on selkeä. Haluan toistaa tämän uudet, uudet tai tämän periaatteen, koska se on minusta tärkeä. Minusta kansainvälinen yhteistyö tulee olemaan olennaista silloin, kun se kytkeytyy minun päätoimeeni ilman, että se aiheuttaa ristiriitoja muiden toimivaltojen kanssa. Jos, jos en pysy neutraalina ja riippumattomana, silloin en voi olla avuksi humanitaarisen Äh, avun äh, henkilökunnallamme. Minun täytyy tätä riippumattomuutta ja puolueettomuutta ylläpitää, mutta samalla tietenkin sitten toimia yhteistyössä komission kanssa ja tuoda sitten teidän käsittelynä täällä parlamentissa kysymyksiä, jotka liittyvät minun toimivaltaan, ja sitten siirtää ne asiat kansainvälisen yhteistyön äh, foorumille. Tulevat e-, ex-kollegani Maailmanpankissa varoittavat jo, että tämä haurat hauraat valtiot tuottavat yhä pahenemia ongelmia ja, ja, ja haluavat, että lähtisi, mutta sitten jos päätän lähteä, niin vetoavat sitten siihen, että voimmeko luottaa sitten yhteistyöhön kanssanne jatkossa. Eli meillä on tällaisia kansainvälisen yhteistyön alueita tällä sektorilla, ja me voimme niitä kartoittaa esimerkiksi Venäjän asia, en saanut, sanot, onko se valmista, niin me saamme sitä kautta, ettekä päässyt tässä Venäjän asiaa, että nytkään loppuun, sanoo puheenjohtaja. We are now starting our fifth. Nyt me aloitamme viidennen kysymysvastauskierroksen. Siinä ensimmäiseksi edustaja S ja Dstä, no, näissä. No. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vielä puuttua tähän vaikean kysymykseen siviili- ja sotilaallisen avun välillä ja puhua konkreettisesti Afganistanista. Tammikuussa järjestettiin Lontoon konferenssi, jossa sovittiin uudesta strategiasta, jonka mukaan siviili- ja humanitaarista apua halutaan lisätä Afganistanissa. Ja toivottavasti liennytysprosessi saadaan pian alulle Afganistanissa. Siviili- ja humanitaarinen apu toimitetaan sinne ennen kaikkea YK ja EUn kautta. Tässä pitäisi toimia entistä tehokkaammin. Onko teillä ollut mahdollisuuksia jo pohtia sitä, minkälaisin ajatuksen haluatte puuttua tähän asiaan? Komission jäsenehdokas. There are some issues that are on tiettyjä asioita, jotka ovat melko selviä. Esimerkiksi eh, sotilasvoimat eivät voi antaa humanitaarista apua eh, sillä tavoin, että rikotaan humanitaarisen ja sotilaallisen toiminnan raja. Esimerkiksi jos sotilasajoneuvot eh, tulevat, niin silloin on mahdollista, että niitä mahdollisesti pommitetaan ja sitä ei voida hyväksyä. Eh, kyllä puolella, jos humanitaariset työntekijät pyytävät eh, sotilaspuolen tukea, niin silloin kyllä eh, sitä voidaan miettiä ja resurssit pitää tarjota ja sitten meillä on kaikki se, mitä siinä välillä on. Pitää tehdä arvio siitä, miten pitkälle voidaan mennä siinä, että sotilaallista tukea annetaan humanitaariselle työntekijöille, koska voin kyllä nähdä, minkä tähden jos äh, sotilaat Afganistanissa saavat mahdollisuuden rakentaa koulun. He haluaisivat rakentaa koulun ja ehkä se olisi hyvä asia lapsille siellä, mutta apupuolesta, mm, kehityspuolesta tulee tiimi rakentamaan äh, koulua, niin äh, onko se sitten puolueetonta, riippumatonta. Kun olen puhunut Espanjan kanssa, puheenjohtajavaltion kanssa, minun mielestäni tämä on hyvin tärkeä asia ja pitää vetää johtopäätökset. Onko vielä jo jatkokysymys? Kyllä. Juuri Saksassa, mutta myös monissa muissa maissa kansalaisjärjestöt keskustelevat juuri tästä ongelmasta. Ne toivoisivat, että tehtäisiin selkeä ero sotilaallisen sotilaallisten yhteyksien tai toimien ja sitten siviilitoimien välillä. Niitä ei haluta sotkea keskenään. Miten haluatte toimia tässä kysymyksessä? Komission jäsenehdokas. Tätä juuri tarkoitin. Se saattaa näyttää hyvältä, mutta se vaarantaa ihmiset. Esimerkiksi sotilaat, jotka auttavat, se on arvokas asia. Mutta jos se vaarantaa humanitaariset työntekijät, niin se on huono. Ja meidän täytyy keskustella tästä harmaasta alueesta, joka sijaitsee tuolla välillä. sotilasjoukkojen ei pitäisi käyttää humanitaarista aluetta sotilastoimiin ja me tiedämme, että silloin kun, kun tarvitaan, niin sotilastukea voidaan antaa, mutta me voi, meidän täytyy päättää tästä harmaasta alueesta. La parole est à madame. Seuraavaksi edustaja Striller. Kiitoksia. Haluaisin äh, palata niihin äh, kongolaisiin naisiin, lapsiin, joita raiskataan joka päivä tässä tarvitaan ennaltaehkäisevää työtä, mutta eikö tässä hallitus kannusta tällaiseen rikollisuuteen, koska niistä ei rangaista. Aluksi sotilaat, mutta myös siviilit ovat tehneet näitä rikoksia. Rangaistuksia ei ole. Onko teillä tässä mitään ajatuksia? Komission jäsenehdokas. Well, no, uh, advocacy is important advocacy totta kai tämä on tärkeää silloin, silloin kun ihmiset saatetaan vastuuseen te- teke- tekosistaan. Tietysti he tarvitsevat, tai uurit tarvitsevat tietysti tässä tapauksessa lainopista apua. Maan, maan johto ei saa tehdä mitä tahansa armeijoineen. Silloin kansainvälinen yhteisö ei voi olla seurata sivusta asiaa vaiti. Madame Stifler. Onko vielä jatkokysymys? E, ei, hyvä. Ja seuraavaksi edustaja De Kaiser, SED. Kiitoksia komission jäsenehdokas. Minulla oli kysymys Gaasasta. Vastasitte siihen jo useasti, vaikka esittäisin sen eri tavoin niin, että vastaisi toisin. Ehdotan toista kysymystä. Me arvostamme kovasti teidän Maailmanpankin kokemustanne ja teidän vastauksenne ovat osoittaneet, että se on ollut hyödyllistä. Yksi asia hämää meitä hiukan meidän niin tässä täytyy miettiä, että rahat menevät hyvin hitaasti perille ja Euroopan avun avoimuus on vaarassa kadota. Mikä on teidän näkemyksenne tästä kysymyksestä? Uh, at least as far as the World Bank is... Mitä maailman pankkiin tulee siis eurooppalaisista varsin näkyviä siinä. 24 hallituksen jäsenestä, meillä vähän vuodesta riippuen, meillä on noin kahdeksan, jopa yhdeksänkin eurooppalaista jäsentä. Ja siellä kyllä tietysti pankin johtokunnassa Euroopan ääni kuuluu kovana. Eurooppahan kokonaisuudessaan maailmanpankin suurin osakas, osakkeenomistaja – kun juttelin kollegoiden kanssa tästä mahdollisesta Brysselin muutosta, he totesivat, että, että, että että Maailmanpankin peruskirjassa äh, todetaan, äh, että maan tai Maailmanpankin pääkonttorin luuvan suurimman osakkaan, osak, osakkaan pääkaupunkiin. Eli ehkä tämän, ymmärrän kyllä, äh, mitä ajatte takaa tällainen rahan kerääminen äh, tietyn puoliin, se saa valtiot siinä sitten kuskin pukille tavallaan sitä kautta, mutta se ei ole tietenkään ihan niin näkyvästi esillä kuin joku tällainen EU-projekti tai joku, jonkun ranskalainen oma projekti. Hyvä, äh, hyvä asia todeta, koska ihmisille, ihmisille pitää tiedottaa tarkemmin, mistä raha on lähtöisin. Kun esimerkiksi tein, äh, toimin Kiinassa, minut vietiin kouluun, joka oli Maailmanpankin rahoittama, ja, ja tuolloin se sai rahat, oliko nyt Saksalta ehkä, tällä kahdenvälisiin sopimuksiin. Eli koulussa oli suuri tämmöinen plakaatti, jossa, jossa todettiin, että, että tämä on Maailmanpankin rahoittama ja Saksan ää, ää, eli Saksan keskuspankin rahoittama. Tällä tavalla saamme huomattavasti enemmän profiiliamme kohotuksi me kerromme, laadimme raportteja kertomuksia, mutta koskaan, koskaan näitä rahoituslähteitä kumminkaan mainitse, vaikka syytä olisi. Onko vielä jatkokysymystä? No. Niin ehkäpä. Öö, lähdetään Gaasa, no, mutta Gaasasta öö, tämä väliaikainen mekanismi Maailmanpankilla oli öö, ensimmäinen mahdollisuus tässä ajatellen lääkkeitä ja koulutusta ja ne sitten puolitoista vuotta äh, meni siihen. Äh, me olemme tyytyväisiä, että me näemme teidät täällä nyt tässä vaiheessa. Admittedly, we, niin, toki. Mehän Maailmanpankissa olemme mitä konservatiivisimpia ajatellen projektejamme niitä rahoitusta, mutta sitten taas toisaalta me olemme korruption pystyneet aika hyvin kitkemään. Siitä voin olla aidosti ylpeä. Mutta sitten taas toisaalta sehän merkitsee, merkitsee sitä, että, että, että valvonta ja kontrolli on sitten sitäkin tiukempaa ja tarkempaa. Eli meidän pitää saada nämä kaksi päätä kohtaamaan paremmin. Ja nyt eh, edustaja Gaaler, EPP. Kiitos. Totesitte, että humanitaarisen avun ja kriisin hallinnan alalla haluatte toimia proaktiivisesti, eli varmasti valmistella asioita mahdollisimman hyvin kumppaneiden kanssa, jos vakava tilanne tulee. Missä näette Maailmanpankin kokemustenne nojalla vajeita EUn toimissa monenvälisesti ja mitä haluatte parantaa. Mielestäni on myös hyvin äh, valitettavaa, että Ashton, de Hycht ja muut kollegan jäävät tässä tavallaan hieman sivuun. Siis teidän salkkunne on myös sellainen, että siinä käsitellään kansainvälistä yhteistyötä. Te olette selkeästi paljon parempi kuin Ashton. Ehkä teidän pitäisi tuoda näitä kysymyksiä voimakkaammin esiin. <laughs> um, obvious. Niin, ilmeisestikin minä otan tämän kommentin aivan vakavasti, mutta viimeksi nyt haluan irrottautua omasta vastuualueestani. En voi tehdä työtäni koska eh, tässä eh, pitää delegoida, jos halutaan olla vastuuvelvollisia. Minun täytyy eh, olla vastuullinen ja pystyä tekemään tehtäväni. Kiitoksia kuitenkin tästä. Otan tämän asian harkintaan. Euh, Onko vielä jatkokysymystä? Ja kansainvälisen hallitusyhteistyön ohella me to, harjoitamme myös kansainvälistä parlamentaarista diplomatiaa. Voimmeko olettaa, että näemme teitä usein tällaisissa erilaisissa yhteistyöelimissä, kun teemme yhteistyötä AKT, Euromedin, Eurolatin ja pian myös Euronestin kanssa. Ensimmäinen mahdollisuus teillä olisi AKT kokouksessa Teneriffalla maaliskuussa. Tuolloin tullaan kirjallisesti käsittelemään haitia. Oletteko te paikalla? Madame la, Madame la commissaire Komission jäsenehdokas. I would Eh, ilman muuta olen siellä, missä minun pitää olla. Otan tehtäväni hyvin vakavasti, voitte luottaa siihen. Ja minä uskon osallisuuteen ja eh, minun mielestäni eh, parlamentti on kansalaisten ääni, äänitorvi. Ja ihmiset täällä salissa, heidät on valittu. Minun, minä olen vastuuvelvollinen teille ja minun täytyy tehdä kumppaneidemme kanssa yhteistyötä. Tämä on asia, josta minun pitää vielä oppia lisää siitä lisäarvosta, joka tämä, joka tämä foorumi tuo ja minkä lisäarvon minä voin tuoda. Minä pidän velvollisuutenani olla läsnä siellä, missä minun pitää olla. The last question. Ja vielä viimeinen kysymys. Edustaja Mitchell. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä esitin viimeisen kysymyksen ja nyt minulla on etuoikeus esittää myöskin viimeinen, ensimmäinen kysymys ja ensimmäisen kysymyksen että etuoikeus esittää viimeinen kysymys. Haluan onnitella teitä. Te olette suoriutunut hyvin. Tehän ymmärrätte, että me panemme luottamuksenne, luottamuksemme teihin. Joskus uskomme, ettei Berliinin muuri voi koskaan sortua, mutta sortui me voimme tästä tehdä nyt historiaa yhdessä. Kun me tänä iltana teemme suosituksen teidän asemastanne. Me edustamme täällä 500 miljoonaa eurooppalaista. Teidän on toimessanne sitten kaikki syy toimia läheisessä yhteistyössä meidän kanssamme. Me oletamme, että meidän näkemyksemme menevät sitten taas eteenpäin teidän kauttanne ja, ja, ja, ja yhdessä saamme aikaan merkittävän muutoksen. Siitä olen aivan vakuuttunut. We now have the follow-up question. Ja nyt seurantakysymykset vielä viimeiseltä kierrokselta. Luen ne täältä. Niin, tämä ei käsittääkseni ollut <clears throat> kysymys, eikä se vaadi vastausta. vien eteenpäin nämä poliittisten äh, ryhmien kysymykset ilman humanitaarisen puuttumisen lakia, äh, miten saadaan vastuullisuutta, äh, vaikka olisi hyvät aikomukset. Tässä ei onnistuta, ellei apu pääse perille. Miten tämän ylipäästään? two minutes, I think, for the answer. Kaksi minuuttia vastauksen. Start of this. pelkään pahoin, että joudun aika moiseen pulaan tässä vastauksessani tässä alkuvaiheessa. Ajatellen sitä kestävää kehitystä, joka tarjoaa ihmisille mahdollisuuksia, valinnan mahdollisuuksia, antaa heille tilaisuuden vaurastua ja johtaa sellaisiin ja hallitusjärjestelyihin, hallinnon järjestelyihin, jotka ovat demokraattiset. Vasta eh, sen, sen, siinä tilanteessa nämä katastrofit eh, eh, eivät niin pahoin, niin kaltoin kosketa nämä alueen asukkaita. Minun salkkuni hoito edellyttää muiden Euroopan unionin toimien onnistumista ja minä tietysti olen valmis antamaan kaiken mahdollisen tukeni kehityskomissaarille, koska loppu, loppujen lopuksi siinä vaiheessa, kun ihmiset saavat ruokaa vatsaansa, kun he pystyvät tulemaan toimeen omillaan, vasta silloin saa, saamme pois päiväjärjestyksestä ne ongelmat, jotka meillä tänä päivänä on haasteenamme. Kiitoksia. Saan paljon tukea sihteeristöltä, erittäin hyvä. No niin, me olemme päässeet tämän kuulemiseen loppuun. Haluan kiittää kaikkia läsnäolleita kysymyksistä ja vastauksista. Kiitän komission jäsenehdokasta Rouva Georgieva, eh, jos haluatte, teillä on nyt mahdollisuus eh, vielä pitää loppupuheenvuoro, viiden minuutin puheenvuoro. Madame le Président, uh, I will... Arvoisa eh, puheenjohtaja, eri... I don't have to say much uh, in the end, aside of thanking... Niin, todellakin haluan kiittää teitä näistä kysymyksistä, joita minulle olette esittäneet. Äh, haluan kiittää niistä ajatuksista, joita olen kirjoittanut ylös. Äh, niitä, niitä on tullut paljon ja minä aion seurata kaikkia näitä keskustelun juonteita. Äh, jos teille sopii, niin haluaisin käyttää väärin aikaani niin, että puhun hyvin lyhyesti ja haluan vain kiittää ja esittää henkilökohtaisen kommentin. Tänään sattuu olemaan minun äitini syntymäpäivähän täyttää 89 vuotta. minun pitäisi varmasti olla hänen kanssaan, mutta minä olen täällä. Mutta haluan esittää lopuksi vielä lupauksen äidilleni. Minun äitini on aina uskonut Eurooppaan. Hän on elänyt Euroopan jaon ja sitä ennen maailmansodan. Ja hän halusi minulle eurooppalaisena sen, että minä oppisin ranskaa. Joten lupaukseni äidilleni. Jos minun nimitykseni vahvistuu, niin minä pyrin oppimaan ranskaa. Arvoisa komission jäsenehdokas, meitä on paljon täällä salissa ja todellakin me haluamme kannustaa teitä oppimaan tuon kauniin kielen. Eh, nyt haluan vielä muistuttaa koordinaattoreille, että arviointi, kuulemisen arviointi, ne kokous pidetään tänään 16.30 suljetuin ovin 5G3 eh, salissa. Nyt päätämme kokouksen. Oikein mukavaa iltaa kaikille.